Good morning, colleagues. Hyvää huomenta, arvon kollegat. Voimme aloittaa nyt kokouksemme kohdasta kahdeksan esityslistalla. Kyse on delegoitujen säännöstön täytäntöpanotoimien tarkastelu asiasta. Tänään me keskitymme IFMD-direktiivin erityisestikin ESMAN antamaan osviittan, joka liittyy IFMD-passiin silloin, kun on kyse EUn ulkopuolisista investointirahastojen haltioista ja investointirahastoista viime vuoden lokakuussa tarkastelimme alustavaa ESMAn lausunto, joka liittyy tähän passiin. Silloin kun on kyse EUn ulkopuolisista IFMD toimijoista, ESMA katsoi, että kuuteen kolmanteen maahan, Yhdysvaltain, Jerseyin, Sveitsiin, Singaporeen ja kahteen muuhun maahan tämä voitaisiin laajentaa. Ja sitten tämä tarkoittaa direktiivin täytäpön yhteydessä, että analyysi voitaisiin tehdä vain hyvin lyhyen ajan sisällä, niin kuin direktiivissä mainitaan. Ja sitten katsottiin, että ESOn pitäisi antaa vielä lisäosuutta, jotta saataisiin päätökseen näiden ensimmäisen, ensimmäisten maiden osalta arvio loppuun ja lainata sitä kuuteen uuteen maahan heinäkuussa 2016 ESA antoi lausunnon, jossa on 12 kolmatta maata ja siellä arvioitiin maankohtaisesti tilannetta. Meitä nyt kiinnostaa kuulla yksityiskohtaista tietoa ESMAn uudesta arviosta ja komissionkin näkemys asiasta olisi tervetullut. Artiklan 67 mukaisesti AIFMD-direktiivissä komission täytyy hyväksyä delegoitus säännös kolme kuuta kuukautta sen jälkeen, kun se on saanut e- Ismalta vihreä valo. Stephen Major on paikalla ja myöskin edustaja Herra Ketner, joka tulee Fisma, puolelta. Ja nyt kummallekin lyhyt puheenvuoro tähän alkuun. Steven, ole hyvä. Uh, Kiitoksia näistä johdosta, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen iloinen, että minut on kutsuttu EKn valiokuntaan kertomaan Esman tekemästä työstä, joka liittyy toimilupaan ja AIFM-direktiiviin. Huomioissani tulen käsittelemään, kannattaako laajentaa toimilupa muihin kuin EU-maihin. Tulen antamaan myös tietoja seuraavista vaiheista, mutta ennen kuin mennään yksityiskohtiin neuvonannossamme, sallikaa minun lyhyesti muistuttaa kontekstista, jossa työtämme olemme tehneet. Sen jälkeen, kun poliittinen sopimus saatiin aikaan IFM-direktiivistä 2010, me olemme pohtineet, pitäisikö laajentaa toimilupaa muihin kuin EU-maihin, onko se prioriteettikysymys ja olemme aloittaneet aloittaneet vali, vali, alustavan työn mahdollisimman nopeasti. Kannattaa muistuttaa, että me päätimme arvioida maita yksittäin eikä yhteisenä ryhmänä. Me toimimme näin, koska olimme sitä mieltä, että näin ainoastaan pystyttiin kunnolla arvioimaan eri kriteereitä, jotka on asetettu direktiivissä. Aivan erityisesti pohdimme, pidimme tärkeänä tehdä eron erilaisten tilanteiden välillä muussa kuin EU-maissa aloilla joissa on pyydetty toimilupaa, miten nämä maat pääsevät EU-markkinoille ja minkälaiset sääntelypuitteet niissä on käytössä verrattuna AIFM-direktiiviin. Kun päätettiin tarkastella maita erikseen, me sitten kehitimme kattavan arviointimetodologian, jossa otettiin huomioon AIFM-direktiivi, erityisesti ensinnäkin investoijien suojelu, markkinahäiriöt, kolmanneksi kilpailukysymykset, neljäntenä järjestelmäriskin valvonta. Direktiivi itsessään säätää, että jos ESMAT pitää näkee niin, että ei ole mitään estetä näiden tekijöiden toteutumiselle pitäisi antaa myönteinen lausunto. On tärkeää mainita, että ESMA arvioi näitä lainkäyttöalueita vain valvonnan ja sääntelyn kannalta. Me panimme merkille huomiossamme, että muissa kysymyksissä, kuten verotuksellisissa asioissa tai rahanpesusäännöissä, kannattaisi pohtia, laajennetaanko toimilupaa, mutta emme pitäneet itseämme sopivana tahona tarkastella näitä kysymyksiä. Tämä johti siihen, että julkaistettiin ensimmäinen lausuntomme 2015 heinäkuussa. Tässä ohjeistuksessa me käsittelemme kuutta maata, Games, Hong Kong, Jersey, Sveitsi, Singapore ja Yhdysvallat. must be... Täytyy sanoa, että ei ole mitään täydellistä tapaa valita kolmansia maita, mutta otimme huomioon lainkäyttöalueen eri tekijät mukaan lukien toiminta, jota jo harjoitettiin alueilla näissä maissa ja minkälaisia kansallisia yksityissijoitusjärjestelmiä oli käytössä minkälaista kokemusta vastapuolista oli EU-ssa näistä lainkäyttöalueista ja mi- mihin sidosryhmät olivat näissä maissa ryhtyneet, jotta liittyisivät tähän arviointiprosessiin. Ensimmäinen neuvonanto, neuvo oli myönteinen jota laajennettaisiin toimilupa Gönsiin ja Jerseyin. Sveitsiä arvioitiin myös myönteisesti. Joitakin lainsäädäntömuutoksia pitäisi tehdä kansallisella tasolla. Me emme saaneet lopullista kantaa kolmesta muusta lainkäyttöalueesta. Me korostimme myös ensimmäisessä ohjeistuksessa, että EU-toimielimet ehkä haluavat lykätä päätöstä aloittaa lainsäädäntömenettelyn ennen kuin ESMA on antanut myönteisen kannan suuresta määrästä kolmansia maita. Tämä mahdollistaa sen, että voitaisiin ottaa huomioon muita tekijöitä, kuten se, miten tämä mahdollisesti vaikuttaa se markkinoihin, jos laajennetaan toimilupaa muihin maihin. Joulukuussa 2015 me saimme kirjeen komissiolta, jossa pyydettiin meitä edelleen tutkimaan kahta kysymystä, nimittäin kuinka tehokosta lainvalvonta oli kolmessa maissa ja en, alustava arviointi, missä määrin varoja virtaisi EU-hun näistä kolmansista oikeuskäytölait alueesta, jos toimilupa laajennettaisiin näihin maihin. Tässä kirjeessä oli mukana myös luettelo kuudesta äh, uudesta maasta, jota pitäisi arvioida. Näin ollen ESMA julkaisi toisen kannanottonsa toimiluvan laajentamisesta 18. heinäkuuta tänä vuonna. Tässä neuvonannossa arvioimme 12.3. maata kokonaisuudessaan ja otimme huomioon lisävaat pyynnöt, joita komissio oli joita komissiolle oli tehty Tämä oli myönteinen kannanotto, jotta laajennettaisiin toimilupa Kanadaan, Guernseyin, Hongkongiin, Japaniin, Jerseyin, Singaporeen ja Sveitsiin. Kuitenkin ESMA pani merkille, että sekä Hongkong ja Singapore toimi, käyt, olivat, niillä oli käytössä järjestelmät, jotka helpottavat yhteissijoitusyrityksen mukaan tuloa vain joistakin EU-maista omilla niiden alueilla. Mitä tulee Australian, ESMA pani merkille, että ei ole mitään huomattavia esteitä, jotka estäisivät toimiluvan myöntämisen, jos vain Australian äh, mm, finanssivalvonta la- laajentaisi tällaisen class order reliefin kaikille EU-maille, joka tällä hetkellä koskee vain joitakin EU-maita liittyen Australian sääntelykehykseen. Mitä tulee USAhan, ajatellen kilpailu- ja markkinahäiriökriteereitä, ESMA totesi, että mitään varsinaista estettä ei ollut rahastoille toimia, josta hän liittynyt julkista pörssilistautumista. Kuitenkin Esma oli sitä mieltä, että jos rahoistoja markkinoidaan niin, että niihin liittyy pörssilistautuminen, se, että mahdollisesti laajennettaisiin AIFMD-toimilupa USAhan, mahdollistaisi epätasapainoisen kilpailutilanteen EUn ja muiden välillä. Markkinoille pääsy ehdotetta sovellettaisiin näihin usa rahastoihin, IFMDn mukaisesti olisivat todennäköisesti edullisempia järjestelyiltään kuin toiset tapaukset. ESMA näin ollen ehdotti, että EU-toimielinten pitäisi pohtia vaihtoehtoja lieventää kyseisiä riskejä. Mitä tulee Vermudaan ja Keimansaariin, ESMA ei voinut antaa lopullista kannanottoa ajatellen investointisuojakriteerejä, koska molemmat maat ovat juuri toteuttamassa uusia sääntelyjärjestelyitä ja ESMAN pitää ottaa huomioon lopullinen järjestelmä, joka valitaan. Mitä tulee Mänsaareen, oli vaikea arvioida täyttyykö kyse tällä, tässä paikassa investointisuojelu, kun jatkossa on kolme eri aluetta, joissa tarvitaan ESMA tekemään työtä. Ensinnäkin jatkossakin arvioimme Bermudaa ja Keimansaaria tarkoituksena saada aikaan lopullinen ratkaisu siitä, myönnetäänkö toimilupa näihin maihin. Toiseksi tulemme arvioimaan kolmansien maiden ryhmää sitten, kun tiedämme paremmin seuraavat vaiheet. Kolmanneksi tulemme keskittymään siihen, että saadaan aikaan kattavat puitteet lainsäädäntöön äh, tuomalla tavalla siitä, lainataanko toimilupaa yhteen tai useampaan kolmanteen maahan. Tässä tarvitaan valmisteluita, koska Esmalla on tärkeä rooli toimilupajärjestelmässä ja pitää vahvistaa valvontayhteistyötä, joka on ratkaisevan tärkeä. Olen sitä mieltä, että me pystymme hyvin tekemään tämän jatkotyönkin, koska se jatkaa ESMAn tekemää merkittävää työtä, kun on pyritty avaamaan EUn rahoitusmarkkinoita kolmansille maille. Toivon, että tämä johdanto on ollut teille hyödyllinen ja odotan nyt teiltä näkemyksiä, näkemyksiä IFMD-toimiluvan eteenpäin myöntämisestä. Kiitoksia. No. Kiitoksia paljon Steven. Sven Gettner komissiosta saanut puheenvuoron, olkaa hyvä. Good morning. Hyvää huomenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia valiokunnan jäsenet siitä, että kutsuitte minut tänään, kun keskustelimme ensimmäistä Esman neuvoa äh, viime vuonna tässä valiokunnassa. Äh, valiokunnan jäsenet ähm, korostivat sitä, että on arvioitava täysin äh, arvioitujen maiden täytäntöönpanokyky. On myös tarkasteltava verotus- ja rahanpesu vastaisia kysymyksiä. Kun otetaan nämä asiat huomioon ja se tosiseikka, että vain tie, pieni määrä valtioita arvioitiin, komissio asetti viime vuonna Esmalle uuden määräajan, jotta saataisiin kattavampi arviointi useammasta maasta. Kuten Steven sanoi, tämä tehtiin tämän vuoden heinäkuusta. Saimme sen 19. päivä. Nyt arvioimme tätä Esman neuvonantoa. Voimme nyt jo sanoa, että meidän mielestämme tämä arvio on parannus erityisesti, kun on kyse IFMD-sääntöjen täytäntöönpanosta kolmansissa maissa. Samanaikaisesti eh, ESMalla on ollut vaikea metodologinen haaste edessään, vaikea eh, saada tietoa ja kehittää oikea metodologia, jota voidaan arvioida mahdollisia eh, markkinoita markkina- ja kilpailuvääristymiä tulevaisuudessa. Mm, Asiat, joita vielä tarkastellaan, ovat esimerkiksi, että voiko kolmas maa taata riittävän täytäntöönpanon ja valvonnan niin, että AFMD-sääntöjä sovelletaan eikä kierretä. Voivatko EUn valvontaviranomaiset täysin luottaa kolmansien maiden Ähm, viranomaisiin, että ne soveltavat IFMD-sääntöjä? Ovatko nämä yhteisymmärrysmuistiot riittävä pohja tälle? Ja voivatko kolmansien maiden säätelijät sopeutua nopeisiin muutoksiin ja pystyvätkö he silloinkin vielä varmistamaan täytäntöönpanon. Kuten jo sanottiin, AFMD vaatii, että kolmannet maat noudattavat OECDn verosopimusta niin, että varmistetaan verokysymysten tiedonvaihto ja toteutetaan rahanpesun vastaisia toimia. Tämä valiokunta myös sanoi, että on huomioitava kysymyksiä, jotka liittyvät reiluun verokilpailuun. Nämä eivät ESMAn tehtäviä, eivätkä osa sen neuvonantoja ja komissio arvioi niitä nyt tarkemmin. Kuten tiedätte, komissiolla on hyvin kunnianhimoinen veronkierron vastainen strategia, jossa on vahvistettua yhteistyötä sisämarkkinoiden sisällä, mutta myös kolmansien maiden kanssa. Tätä varten komissio on vähän aikaa sitten julkaissut indikaattorien tulostaulun kolmansista maista. Tämä on ensimmäinen askel, jotta EU voi ensi vuonna julkaista listan sellaisista maista, jotka eivät suostu yhteistyöhön. Me emme vielä pystyy saattamaan päätökseen arvioitamme ifmd toimiluvasta koska työskentelemme monimutkaisessa poliittisessa ja teknisessä ympäristössä, me olemme hyvin varovaisia ja haluamme arvioida täysin toimiluvan kaikki ulottuvuudet ilman, enkä, enkä halua tehdä nopeata hätäistä päätöstä. Siksi meidän arviomme tulosten arviointi tässä vaiheessa olisi liian aikaista. Me perustamme ensimmäisen tason kriteereihin ja myöskin tämän valiokunnan kommentteihin näkemyksemme. Olemme hyvin kiinnostuneita valiokunnan jäsenten näkemyksistä näistä eri asioista ja haluaisin kiittää teitä mielenkiinnosta. Thank you very much. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Olen samalla linjalla kuin tekin, kun te ilmaisitte olevanne varovainen sen suhteen. Nyt äh, keskustelu jäsenten kanssa. Ensimmäisen sitten Sirpa Pietikäinen. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kummallekin sekä Esvalle että komissiolle näiden näkemysten esittämisestä. Uskon, että lähestymistapa on toistaiseksi ollut vakalla pohjalla. Se on hyvä, vankka, joten se vastaa varovaisuusperiaatteen ajatusta. Tämä koko toimilupa kysymys täytyy saada kuntoon, koska sen muuttaminen mihin saattaa olla vaikea. Tässä yhteydessä haluaisin esittää kolme kysymystä. Ensinnäkin, kuulin juuri mitä komission edustaja sanoi arvioinnista ja siitä, että nyt on ennen aikaista vielä ryhtyä vastauksia sorvaamaan, mutta siitä huolimatta haluaisin hieman pohdiskella asiaa. Miten pitkälti meillä on tietoa? Miten pitkälti voimme luottaa paikallisviranomaisten pätevyyteen, kun on kyse valvonnasta ja täytäntöönpanovalvonnasta ja yhteistyöhalukkuudesta? Toinen seikka, joka on täälläkin ollut puheenaiheena, mutta joka on osana ESMAN arviota. Tämä on rahanpesun vastainen säännöstö ja niiden täytäntöönpano, en sääntöjen täytäntöönpano. Verotuskysymykset ovat muuttuneet yhä tärkeämmiksi keskustelun aiheeksi. Ja tätä sivua kysymys. Kuinka paljon teidän nähdäkseen tarvitaan aikaa, jotta kun arvio saadaan aikaa näistä kysymyksistä, näistä asioista? Ja toinen kysymys vielä. Mikä teidän mielestänne olisi hyvä taso hakijamaiden kohdalle, niin että saataisiin tasaväliset kilpailumahdollisuudet aikaan, ja kuinka sitten voitaisiin pistää näitä sään, valvoa sitä, että sääntöjä todellakin pistetään täytäntöön, kun on kyse toimilmasta. Onko teiltä minkälaista arviota siitä, miten tämä hoidetaan kuntoon, ja onko teillä minkä, minkälaista yleistä osviittaa tai neuvoa näkemystä siitä, minkälaisesta aikataulusta nyt voisi olla kyse, kun näistä toimilupia pohditaan. Toistaiseksi työ on ollut todellakin hyvä, niin kuin sanon, Ja on hienoa, että kerta heitolla pystytään pyritään hoitamaan asiat kuntoon niin, että sitten myöhemmin ei tarvitse ryhtyä enää asioita rokkaamaan ilman, että hätiköidään on paras toimia. Pervas Peres seuraavana. Elisa. Kiitoksia Elisa Ferreira. Seuraa tätä asiaa, joten korvaan tavallaan hiukan häntä. Kiitän Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista ja komissiota työstä. Tehän kuljette tavallaan varovasti kuin kananmunien päällä. Me ymmärrämme kyllä hyvin näistä kahdesta esityksestä, kuinka vaikeaa tämä saattaa olla, minkälaisia vaikeuksia eteen voi tulla, kun pohditaan toimiluvan laajentamista lainsäädäntöihin koska suhtaudumme tähän todella vakavissamme ajatellen eri toim, kaikkein luovin, rahoitusalueen markkinoiden kaikkein luovimpien toimijoiden sääntelyä. Ja tässä kohtaa kiitän herra Majoria siitä, että hän otti esille myös verot, verotuksen, verokysymykset ja rahanpesun vastaisen toiminnan. Samoin komissio viittasi näihin kysymyksiin. Meille tämä tietenkin tällä sektorilla on todella kriittinen kysymys, kun arvioimme loppujen lopuksi, voidaanko antaa toimilupa. Ja loppujen lopuksi minä uskon, että mitä, mistään ei voida päättää, vaikka ESMA millä tavalla arvioisi maita niin kauan kuin komission puolelta emme ole saaneet mm, vilasta hyväksyntää tavallaan siitä, että sekä verokysymyksiin eikä rahanpesukysymyksiin liittyy mitään ongelmia näissä lainkäyttöalueissa. Kun ESMA sitten sanoo meille, että mitä tulee Kalmansaariin ja Bermudaan, niiden kohdalla on vielä ongelmia, koska he eivät ole arvioineet verokysymyksiä tai rahanpesuriskejä, niin olisi ehkä kiinnostavaa täällä valiokunnassa tietää, minkä takia tällaisia varauksia ehkä voidaan esittää ja voidaanko tässä yhteydessä esittää huoli siitä, että suhteellisuus ja valvontakapasiteetti eivät olisi riittävällä tasolla. Sitten te sanoitte, että eri tavalla kohdellaan jäsenvaltiota, erityisesti mitä tulee markkinoille pääsyyn Hongkongissa ja Singaporessa. Ehkä voisi olla hiukan tarkempi, minkälaista epätasa-arvosta on kyse. Sitten vielä pari kysymystä. Ensin, miten tämä toimilupa vaikuttaa Euroopan markkinoihin itseensä? missä vaiheessa olette arviointianne näissä, näiden maiden kohdalla, joille suosittelette toimiluvan myöntämistä? Ja viimeinen kysymykseni, josta ehkä minun olisi pitänyt aloittaa. Miten aiotte jatkaa tämän asian käsittelyä Miten sovitatte sen yhteen? Siitä todennäköisesti maaliskuussa yhdistynyt kuningaskunta laukaisee 50 artiklan käytön, koska nämä kaksi maata, joille ongelmia ei ole syntynyt, olivat Jönsi ja Jönsi, mutta tässä kyllä mennään ihan tämän problematiikan ytim, ydinkysymyksiin. En usko, että, emme, että voimme mitenkään tätä puolta asiassa ohittaa ja olla tarkastelematta. Sietkämällä. Edustaja Kamala. Maybe I won't. Um, thank you. No, ehkä en, sanoo puhuja. Haluaisin myöskin kiittää ESMA ja komissiota. Viime vuonna direktiivin yhdessä ICR vaati lisää arvioita tämän toimiluvan toiminnasta ja IFMD-direktiivin soveltaminen ja lainsäädäntö siirtäminen sen valtiossa ovat tehneet arvioista vaikeaa. Kannatamme maakohtaista arviointia, koska tämä tarjoaa lisää joustoa arvioinnin yhteydessä eri tilanteita, jotka valitsevat esimerkiksi EUn markkinoille pääsyssä ja kolmansien maiden säännöstössä ovat myöskin hankaluutena. Artikla 67 direktiivissä sanoo, että meidän täytyy odottaa, se ensimmäinen antanut vihreää valoa silloin, kun on niin, että on riittävän määrä kolmansia maita, listalla ennen kuin ryhdytään tuomaan tuommoista toimeen, varsinkin kohdat 6 ja 7 artiklassa, 67, tässä artiklassa kilpailumahdollisuuden, että Tämän suhteen tarvitsisi paljon laajempaa keskustelua parlamentissa. Tähän meni, käytettiin monia kuukausia. Ja parlamenttina halusimme varmistaa, että kolmansien maiden kohdalla lainkäyttöalueella on sellaiset järjestelmät, jotka suunnivat kuluttajia ja vähentävät riskejä, jotka koituvat talousjärjestelmälle pohjallinen sy- tyhjentävä syvällinen tutkimus, kun on kyse viranomaisten toiminnasta, järjestelmäriskeistä ja varsinkin kolmasissa maissa Täytyy varmistaa, että viranomaiset pystyvät todellakin suorittamaan valvontatehtävässä. Kaikki nämä asiat täytyy saattaa kuntoon. ECR kannattaa maakohtaista pohjan erittäin syvää analyysiä nyt. Tähän on ryhdytty. ESMAn lausuma Yhdysvaltain osalta on asia, jonka suhteen haluaisin kysyä, miten, käytännössä, miten todennäköistä on, että saataisiin tällainen kaksitasoinen toimilupa käyttöön sen kohdalla, ja miten ESMA näkee näiden kansallisten sijoitusjärjestelmien tulevaisuuden. Ja nämä viisi maata, jotka olet mukaan listalle, minusta tämä on myönteistä kehitystä. Ja toivon mukaan Esman lausuman mukaan toimitaan. Ja toivottavasti komissio pystyy no, nopeasti toimimaan, että saadaan kolmansia maisia mukaan. Ja niille voidaan antaa toimilupa. Uh, Mr. Uh, Liv, no, Liv Mrs. Thank you. Good morning. Kiitoksia, huomenta. Minulla on neljä kysymystä. Mitkä ovat seuraavat vaiheet komissiossa sen jälkeen, kun on saatu myönteinen arvio ESMalta kolmansien maiden toimiluvan pidentämisestä rajoitetulle määrälle kolmansia maita? Aikooko komissio avata tämän passin, tämän toimiluvan tälle rajalliselle määrälle kolmansia maita, vai aikooko komissio laajentaa tätä mahdollisuutta useammalle kolmansille maille, äh, kun ESMA on äh, laajentanut tätä maiden määrää? Mikä on komission näkemys sitten? kasvu ja investointimahdollisuudet, erityisesti kun alhainen korkotaso EUn yrityksille ovat tässä taustalla. Kirjeessään Esmalle eh, komissio pyysi arvioimaan, miten tämä kolmansien maiden järjestelmä vaikuttaa sisämarkkinoihin. Onko ESMA tehnyt tällaisen arvion ja jos se on tehnyt, niin mitkä sen johtopäätökset ovat? Jos ei, niin kun komissio ESMA aikoo äh, arvioida EUn vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen äh, kilpailukykyä kolmansien maiden järjestelmän puitteissa. Miten laisena komissio näkee tämän toimiluvan myöntämisen äh, kolmansille maille Brexitin yhteydessä. Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin ilmoituksen myötä voimme olettaa, että yhdistynyt kuningaskunta lähtee sisämarkkinoilta voidaanko Yhdistyneen kuningaskunnalle antaa tämä kolmansien maiden toimilupa, aiko komissio myöntää sen automaattisesti, koska se jo noudattaa IFMD-sääntöjä, vai mikä lähestymistapa tässä tulee olemaan? Miten hallinnointi tämän kolmasen maiden toimiluvan yhteydessä tulee toimimaan? Miten voimme varmistaa, että ne valtiot, jotka ovat saaneet EU-toimiluvan, noudattavat sääntöjä tulevaisuudessa ja mikä tämä prosessi tulee olemaan ja kuka sitä valvoo? Kiitoksia. Thank you. Uh, any good e speaker? Kiitoksia. Onko teillä ketään GUEsta paikalla? No, siinä tapauksessa Vihreistä Sven Kiegold. So I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tämä keskustelu tulee hyvään ajankohtaan, koska liian kauan valiokuntamme ei oikeastaan käsitellyt yksityiskohtaisesti toimilupakysymyksiä. Olimme kiireisiä tulevan lainsäädännön kanssa ja nyt on aika tarkastella paljon enemmän täytäntöönpanopuolta. Uskon, että tähän liittyy kaksi ilmeistä isoa kysymystä. Miksi toimiluvista ja vastaavuksi tulee nyt poliittinen kysymys? Meillä on paljon vahvempia vastalauseita tällä hetkellä, mitä tulee verotukseen ja rahanpesuun, ja me voimme käyttää näitä vastaavuusvälineitä, jotta saamme harjoitettua vahvempaa painostusta näissä kysymyksissä, eikä meidän pitäisi olla tässä naiveja. Tämän takia on tärkeää, että komissio laatii selkeän strategian siitä, miten haluamme käyttää vastaavuuksia, toimilupasääntöjä, jotta pystymme toimimaan rahoituksessa rikoksia vastaan. Sitten avainkysymys, joka liittyy Brexitiin. Jos kuuntelee keskustelua yhdistymässä kuningaskunnassa, jotkut teidän kollegoistanne, herra Said, avoimesti sanovat, että luodaan Britannia tavalliseksi veroparatiisiksi juuri yhteismarkkinoiden laitamille. Ja tässä tilanteessa meidän ei pidä pysyä naiveja. Me emme voi sallia, että yhä enemmän ennakkotapauksia luodaan, jotka sitten neuvotteluiden yhteydessä johtavat sellaiseen tilanteeseen, että on myönnetty vastaavuus tietylle maalle näissä olosuhteissa. Miksi ette sitten myönnä parhaalle ystävällennekin samaa? Isolle Britannialle, joten meidän pitää olla todella varovaisia, ettemme me luo uusia ennakkotapauksia. Ja kenenkään ei pitäisi uskoa, että ennakkotapaus, joka luotiin aikaisemmin, voi jatkua ilman mitään lisäharkintoja käsittelyitä asiassa, myös yhdistyneen kuningaskunnan kohdalla loogisestikin. Joten minun mielestäni meidän pitää olla tässä todella tarkkana varovaisena, kun ettei luoda äh, tällaisia ennakkotapauksia. Kenenkään ei pitäisi itsestäänselvyytenä sitä, että loogisesti näitä ennakkotapauksia myönnetään jatkossa muillekin. Ja no, meidän pitää tästä keskustella paljon poliittisemmalla tasolla kuin tähän mennessä on ollut tilanne. Nyt minulla on yksi konkreettinen kysymys, joka koskee ohjeistusta. Siis ESMAN metodologia siinä, että se päätyy näihin neuvoihinsa, kun se soveltaa AIFM-direktiiviä. Niin kuin sanottiin, niin kuin herrasti äh, Major sanoi, tämä perustuu 67 artiklaan 4. Tässä pyritään estämään, tuusoimaan kilpailua sijoittajia, valvomaan järjestelmän riskejä ja niin edelleen. Kuitenkin teidän ohjeistuksessanne te paljon rajoittuneemmalla tavalla suhtaudutte asiaan ja tartuitte vain muutamiin kysymyksiin, kun taas muihin asioihin ei puututtu. Tämän takia aivan erityisesti tässä mietin, kun ajatellaan näitä sääntöjä, joilla meillä on, palkkauksista ja velka, velkaantuneisuusasteista. Otammeko nämä asiat vakavissamme? Nämä tulivat mukaan AIFM-direktiivin parlamentin toiveista sen jälkeen, kun ystävät kuningaskunta oli vahvasti vastustanut tätä ainakin jotakin parlamentin vastalausesta ja jäljellä. Minkä takia nämä säännöt nyt on, ja niitä ei ole kunnolla huomioon, kun toimilupakysymyksistä ja vastaavuuspäätöksiä tehdään? Ja voisitteko te selittää yksityiskohtaisemmin, siis sekä ESMA että komissio, mitä toimenpiteitä suosittelette nyt, että voidaan siirtyä kohti vahvempaa, johdonmukaisempia puitteita, kun arvioidaan vastaavuuksia liittyen liittyen toimilupakysymyksen yhteismarkkinoille pääsyyn. Miten kehitätte laajempaa strategiaa ja sitten taas Esmalle, miten aiotte varmistaa, että teidän ohjeistuksessa otetaan huomioon myös niitä kysymyksiä, joita parlamentti pitkään piti tärkeänä, joiden puolesta se taisteli. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitoksia. En nyt näe täällä INFn e tai EFDDn edustajia joten voimme varmaan antaa puheenvuoron nyt uudestaan Esmalle. Uh, thank you very much uh, to the members of the committee. Kiitoksia valiokunnan jäsenille tästä myönteisestä palautteesta ja kommenteista meidän työstämme ja yritän vastata uh, joihinkin kysymyksiin, joita täällä esitettiin. Ehdottaisin, että verotuskysymykset siitä puhuu komissio, koska kuten sanoimme neuvonannossamme, meidän mandaattimme keskittyy äh, sääntelyyn ja valvontaan ja verotuskysymyksiä on käsiteltävä seuraavalla kierroksella, kun komissio äh, liikkuu näissä aiheissa. Sitten myös äh, vastaukset kysymyksiä ja kommentteihin, jotka liittyvät siihen, miten tämä järjestelmä toimii. On erittäin tärkeää ymmärtää, että se järjestelmä, joka meillä on AIFMDn puitteissa, ei ole mikään äh, tavallinen ekvivalenttijärjestelmä sellaisessa kun joku valtio on vastaava, niin silloin tunnistetaan, tunnustetaan kaikki sääntely ja valvonta tuossa maassa ja sitten ei ole erillistä valvontaa EU-ssa. Näin ei ole AIFMDssä. Huolimatta näistä arvioista ja huolimatta siitä, että maat arvioida, että ne saavat toimiluvan, niiden täytyy kuitenkin rekisteröityä EU-ssa jossain jäsenvaltiossa ja noudattaa IFMD-sääntöjä tässä asiassa, joten mm, kun on kyse korvauksista ja vipuvaikutuksista, niin vielä on vaatimuksia näille kolmansien maiden toimitusjohtajille, jotka ovat rekisteröityneet tänne. He ovat EUn sääntelyn ja valvonnan alaisia. Tämä on siis nähtävä erillään tällaista vastaavuusjärjestelmästä. Ja Tämä MOUsta on myöskin sovittava ja on varmistettava, että tämä kolmannen maan toimitusjohtaja, joka on rekisteröity EU-hun, e- e vastaa IFMDn sääntöjä. Olemme eh, hylänneet jotkut maat, koska emme päässeet yhteisymmärryksen MOUsta, koska ne eivät hyväksyneet paikan päällä tehtäviä tarkistuksia siitä, että noudattavatko ne EUn e sääntöjä. Sitten Hongkong ja se, että on joitakin yhteissijoitusyrityksiä eh, joilla on erityinen asema Hongkongissa. Jotkut ukit äh, sitten joistain jäsenvaltioista ovat erityisasemassa, toiset eivät ole. Ähm, me teemme äh, tämän kommentin, koska tämä on vähän erikoinen äh, kanta Hongkongin viranomaisesti, koska periaatteessa meillä on yhtälaista yhteisyritysten valvontaa EU-ssa, mutta toisaalta IFMDssä ei ole kyse tällaista vähittäisrahastoista, rahastoista, joten joissain joskus voidaan myydä vähittäissijoittajille, mutta kansallisilla jäsenvaltioilla on vielä mahdollisuus pysäyttää tällaisten tuotteiden myynti vähittäis kuluttajille, joten eh, meidän on muistettava, että AIFMDssä on kyse pääasiassa tällaisista väittäisrahastoista. Sitten Yhdysvalloissa, että vaikka periaatteessa on varsin paljon vastavuoroisuutta Yhdysvaltain ja eh, EUn välillä, paitsi silloin, kun on kyseessä julkinen osakeanti. Kun on julkinen osakeanti, niin vaikuttaa siltä, että on hankalampaa, eh, että EUn eh, rahastot pääsevät Yhdysvaltoihin kuin päinvastoin. Siksipä pitäisi laajentaa tätä toimilupaa ei kaikkiin rahastoihin Yhdysvalloista, vaan ainoastaan niihin, jotka eivät sisällä tällaista julkista osakeantia. Ja sitten oli joitakin kommentteja Brexitistä ja tähän yhteydessä tämänpäiväiseen keskusteluun muutama kommentti. Ensinnäkin, jos olisi identtistä soveltamista, ensin meidän on nähtävä, millainen malli valitaan. Ja minä en voi nyt pohtia tätä asiaa, mutta IFMDssä on kyse valvonnasta ja sääntelyvaatimuksista, mutta pääsymääräykset eivät ole IFM-direktiivissä. Me keskustelemme niistä juuri nyt. Nämä vastavuoroisuuskysymykset eivät ole kiveen kirjattuja. Me keskustelemme niistä tänään. Eli jos tästä käytäisiin keskustelua tulevaisuudessa. Meidän on katsottava, miten nämä pääsyvaatimukset toimisivat kumpaakin suuntaan. Sitten Gönsistä ja Jerseystä me teimme nämä arviot tässä yhteydessä tämänhetkisessä tilanteessa ja arvioimme tämänhetkisiä täytäntöönpanoja sääntely mahdollisuuksia näillä kahdella alueella. Kiitoksia. Kiitos. Minulla olisi teille kysymys, tekninen kysymys. Te sanoitte, että Esman ei tarvitse pohtia verotus- tai rahanpesukysymyksiä. Sitä on pyydetty tarkastelemaan sijoittajan suojaa vääristymiä, valvontariskejä ja niin poispäin. Kohta 4, artikassa 67. Näin määrää, mutta artikassa onkin niin ikään tämän jälkeen vielä sääntöjen mukaisesti, jotka tarkoittaa 35 ja 36-41. Ja noissa artikloissa mainitaan myöskin verotuskysymykset ja rahanpesun vastainen toiminta. Eikö tämä sääntö nyt tarkoita sitä, että teidän täytyy ottaa huomioon kumpikin kriteeri, ei pelkästään nämä neljä, jotka ovat luettavissa mukana, vaan myöskin nämä kaikki muut elementit, jotka mahdollistavat sen, että toimilupa voi toimia sääntöjen mukaisesti säännöt ovat laajemmat. Tämä on tällainen teoreettinen tekninen kysymys ihan vain. Question. Uh, indeed, so... Kiitoksia tästä tästä kysymyksestä. Toden totta, nämä verotukseen liittyvät kysymykset mainitaan artikloissa, jotka te juuri mainitsitte, mutta nyt on kyse ennaltaedellytyksestä, jotta voidaan allekirjoittaa kirja, jotka mainittiin Kennerin puheenvuorossa aluksi. Siksi uskon, että meidän täytyy tehdä ero tämän ennaltaehdon välillä ja muiden asioiden välillä ja muiden kriteerien välillä, jotka mainitaan artikassa 67 kohdassa 4. Tämä on se syy, miksi kun tässä artikassa ovat, on mukana esimerkiksi kilpailu, olemme arvioineet juuri tuota kriteeriä ESMAN toimivallan puitteissa. Siksi me katsomme, että verotuspuoli kilpailussa on asia, jota komission täytyy arvioida. Näin minä ymmärsin myöskin Kennerin puheenvuoro perusteella. Thank you. Kiitoksia. Sitten komission edustaja. Thank you. Um... Kiitos alan kysymyksistä liittyen Brexitiin ja laajemmista vaikutuksista ymmärtänette, että en voi mitenkään spekuloida eri skenaarioista, jotka otettiin esiin. Voin vain sanoa, että suhtaudumme varovaisesti, kokonaisvaltaisesti lähestymistavassaan asian ja kolmaselle maille myönnetty toimilupa vaatii yksityiskohtaista analysointia, johon menee tietysti aikaa. Sitten kolmansien maiden sääntöjen noudattaminen toimilupasääntöjen kohdalla, miten tämä toimisi. Steven tätä jo selitti. Tietenkin olemme riippuvaisia yhteistyöstä meidän valvojiemme ja kolmansien maiden valvojien kesillä kesken yhteistyö pöytäkirjasta, joka on allekirjoitettu. Loppujen lopuksi teoreettisesti tulee olla mahdollista kumota toimilupa, peruttaa se, mutta kaikki ymmärrämme, minkälaisia vaikutuksia siitä voisi olla. Mitä tulee verotukseen, voin vahvistaa, että todellakin tarkastelemme näitä kysymyksiä, niin kuin sanomme jo johdannossamme. Olemme riippuvaisia eri työrupeamista, jota tällä hetkellä tehdään. Teidän tekemänne työllä työn täällä Ekonissa. Olen, sitten on toimintaa rahanpesun kohdalla. Ja niin kuin jo sanoin, laadimme luettelua näistä asioista komissiossa. Tämä liittyy myös seuraavien vaiheiden aikatauluttamiseen, jossakin määrin. Olemme siis riippumaisia muusta työstä, jota tehdään rinnakkaisesti ennen kuin me olemme sitä mieltä, että meillä on tarpeeksi vahva pohja tehdä päätöksiä myös verotuskysymyksistä liittyen kolmansien maihin, maiden toimilupiin. Tietysti voin vielä vahvistaa, että tarkastelemme myös kolmansien maiden ekvivalentteja, vastaavuus, vastinekysymyksiä ja toimilupakysymyksiä laajemmin, mutta nyt on liian varhaista mennä yksityiskohtaisuuksiin. Kiitoksia. Sitten edustaja Pietikäinen. Uh, by... Kumpikaan teistä ei millään tavalla kommentoinut aikataulukysymystä. Kuinka paljon teidän mielestänne tämä prosessi tulee viemään aikaa mahdollisesti? Katsotteko olevanne luottavaisin mielin sen suhteen, että voitte kommentoida asiaa? Esma ensin nopeasti. Uh, tämä on kyllä komission tehtävä. Me olemme tehneet erittäin suuren osan työstä. Nyt on komission tehtävä päättää tästä aikataulusta. Uskon, että nämä kaksi seikkaa Minähän sanon, että meidän täytyy itse suorittaa vielä jotakin analyysejä, mitä tulee panoon, ja myöskin markkinahäiriöihin, mitä nämä tarkoittaisivat käytännössä. ESMO on tehnyt hyvin paljon työtä ja tämä lausunto on parantanut tilannetta huomattavasti. Olemme kuitenkin varovaisia, etenemme varovaisia sen suhteen ja haluamme, että kun päätös tehdään, se tehdään oikeiden perusteiden nojalla kaikki vertauskysymykset esimerkiksi, eivät täysin kuulu meidän hoitoomme, koska on olemassa seikkoja, jotka kuuluvat meidän suoran valvontamme ulkopuolelle. Emmekä voi tarkalleen spekuloida sillä, milloin nämä asiat saadaan päätöksen ja milloin päätös voidaan tehdä. Valitettavaa kyllä en voi antaa teille tämän tärkeimpää aikataulua tässä vaiheessa. Thank you very much. I... Kiitoksia paljon. Uskon, että tämä oli erittäin merkittävä, tärkeä keskustelu. Ja tämä varovainen lähestymistapa on minunkin nähdäkseni oikea tapa toimia tässä. Arvosta myöskin sitä, mitä herra Ketner sanoi lisää vaikutuksista, joita nyt menillään olevalla työllä on, joka liittyy verotukseen ja rahanpesun vastaiseen työhön. Tämä vaikuttaa tilanteeseen ja siihen, miten parlamentti toimii. Meidän ei pidä tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ristiriidassa tämän toimilupakysymyksen kanssa. Meidän täytyy hyvin tarkalleen seurata asian kehittymistä, kun on kyse lainsäädäntöön ja täytäntöpanostakin näin tärkeällä alalla. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta.

Dear colleagues. Arvon kollegat, siirtykäämme nyt kohtiin 9 ja 10 esityslistalla. Kyse on arvopaperistamisesta. Kuten te tiedätte, heinäkuun lopulla noin 400 tarkistusta oli esitetty tähän arvoperistämistä koskevaan mietintöön ja sitten 150 tähän toiseen tekstiin, eli luottolaitosten sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksia koskevaan mietintöön. Meidän on tar- määrä tarkastella ja keskustella näistä tarkistuksista ja toivon mukaan voimme myöskin löytää yhteisiä ratkaisuja, yhteistä sääveltä. Aloitamme nyt tästä arvopaperistamisasiasta ja puheenvuoron saa esittelijä Paul Tang. Olkaa hyvä. Ähm. Roberto, puheenjohtaja. Se, mistä varmaan olemme täällä parlamentissa samaa mieltä, ajatellen aikaisempia keskusteluja siitä, halutaanko oppia jotakin finanssikriisin kokemuksista ja kysymykset. Tuotteet, jotka olivat ennen myrkyllisiä, onko nyt jotenkin tulleet puhtaammiksi. Ja tietysti todellista taakka kuuluu tässä nyt Euroopan parlamentilla. Sen pitää antaa uskottava, vakuuttava vastaus. Ja tarvitaan laaja tuki parlamentista asialle. Se uskoakseni on ainoa keino antaa vakuuttava vastaus. Ja pieni ryhmä varmasti tulee aina epäilemään <clears throat> arvopaperistamisen <clears throat> luotettavuutta. Se ei ole hyvä pohja koskaan. Teknisemmin voidaan sanoa, että halutaan syvät likvidit markkinat sekä hyvinä että huonoina aikoina. Arvopaperistamisen pitää olla luotettava rahoituksen lähde. Tässä tarvitaan riskin monimuotoistamista tarvitaan ei-järjestelmän kannalta tai eh, pyritään poistamaan järjestelmän riskit ja varmistamaan, että huonoina aikoina sijoittajat eivät pakene jälleen kerran. Nyt esimerkiksi on tällaisia subprime-autolainoja, joita on arvopaperissa USAssa. Pitää nä- tästä näkee, että pitää järjestää kunnolla nämä markkinat, jotta saadaan aikaan hyviä tuotteita, joihin voidaan luottaa niin hyvinä kuin huonoina talouden aikoina. Sitten tarkistuksista yritän antaa lyhyen yleiskatsauksen siitä, mistä mielestä me voisimme sopia, mutta sitten missä ollaan vielä eri mieltä minun mielestäni. Tukea on varmaankin sille, että syvät liikvedit markkinat, niitä täytyy olla myös avoimet markkinat, on ratkaisevan tärkeä markkinaosallistujille ja valvoille nähdä, mitä tuotteita on saatavilla ja nähdä, minkälaisiin taustalla oleviin lainoihin ne liittyvät. Pa- parlamentti haluaa myös nähdä, että mikä tahansa ehdotus on sekä realistinen että suhteellinen. Me mielestämme olemmekin tehneet työtä tässä asiassa, että vältettäisiin to- toimien päällekkäisyys, mutta samanaikaisesti saataisiin parempi yleiskuva siitä, mitä markkinoilta löytyy ja minkälaisiin saataviin nämä tuotteet liittyvät. Sitten etujen yhteensovittaminen arvopaperistamisen ei pitäisi johtaa tällaiseen originate to distribute-malliin. Kaikki ryhmät ovat korostaneet tätä, mutta kuitenkin ollaan yhdestä asiasta eri mieltä, joka liittyy intressien yhteensovittamiseen. Tässä ehdotuksessa on mielestäni monia kohtia, joissa tarvitaan lisäkeskustelua. Ensinnäkin riskin säilyttämisaste tällä hetkellä on tarkistuksessa, se on 5 prosentissa ja ryhmät jotkut puhuvat 25 prosentista, ja jotenkin minulla on sellainen vaikutelma, että puolivälikään ei tässä riittäisi, joten tarvitaan luovaa ajattelua. Mitä tulee sitten kolmanteen osapuolien äh, sertifiointi, kuka on vastuussa, ja se tarvitaan myös ö, äh, seuraamuksia ja sanktioita. Ja mielestäni meidän täytyy pystyä puhumaan tästä edun yhteensovittamista ainakin kolmen asian kohdalla. Yksi asia, josta ei ole vielä keskusteltu, niin se tullaan keskustelemaan, ovat nämä APS, ABCP-paperit, jotkut ryhmät ovat tehneet erilaisia ehdotuksia, mitä tulee maturiteettiin muun muassa ja taustalla oleviin saataviin. Ja on koko joukko tarkistuksia, joita tästä on tehty. Ja meidän täytyy sitten niputtaa niistä vain yksi lyhyesti, koska aikana on tässä lopumassa Ja pahoittelen sitä. Luulen, että sain hiukan enemmän aikaa. Uskon, että meidän täytyy tehdä kovasti työtä, jotta löydämme kompromissit, jotka perustuvat edelleenkin siihen ajatukseen, että haluamme syvät, likvidit markkinat niin hyvä, hyvinä kuin huonona aikoina. Ja uskon, että suuri enemmistö parlamentissa haluaa antaa tällaisen merkin siitä, että kyseiset tuotteet toimivat niin kuin niiden pitäisikin toimia, mutta mielestäni meidän pitäisi saada aikaan myös johdonmukainen ehdotus. Ja tämä on todellakin tärkeä asia. Joskus minulle on sanottu, että tämä näyttää vähän siltä, niin kuin olisitte hajottaneet moottorin osiin ja nyt sitten amatöörit kokoavat sen jälleen moottoriksi. Ja tällainen vaikeus tässä edessä onkin. Jos me haluamme arvopaperistettuja tuotteita, jotka ovat yksinkertaisia, standardoituja, mutta turvallisia myös huonona aikoina. Silloin meidän pitää tehdä kovasti työtä, jotta saadaan tällainen hyvä kokonaisuus aikaan. Mielelläni kuuntelen poliittisia prioriteetteja eri poliittisista ryhmistä, tulen kuuntelemaan tarkasti, mutta toivon, että myös ryhmät miettivät, kuinka voidaan saavuttaa kompromisseja ja kuinka saadaan tämä tarvittava laaja enemmistö parlamentissa asian taakse. Thank you very much. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Nyt Pablo Salva, joka on tämän seuraavana sen esittelijä. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää Paul Tangia. Nämä kaksi mietintöä liittyvät läheisesti toisiinsa, joten tärkeää, että olen voinut tehdä yhteistyötä Paulin kanssa ja tietystikin muidenkin, kuten varjensittelijän kanssa. Haluaisin kiittää ei pelkästään varjensittelijöitä, vaan kaikkia kollegoita, jotka tekevät tarkistuksia voidakseen parantaa tätä mietintöä Uskon, että kaikki katsomme, että pääoman vapaa liikkuvuus on yksi tärkeimpiä periaatteita EU-ssa. EUn peruspilari ja arvon on ensimmäinen askel, jotta tuohon tavoitteeseen päästään. Uskon, että on niin ikään tärkeää muistaa, että arvoperistämismarkkinoilla on tärkeä rooli EUn talouden rahoittamisessa ennen kriisiä ja kriisin jälkeen. Kriisin aikana varvapestamismarkkinat saivat aikaan pieniä tappioita, pientä tappioita syntyi, ja se sai pahan kolauksen maineelleen. Tämä on se syy, miksi me tänä päivänä keskustelemme uudesta ehdotuksesta. Uskon, että niin ikään on tärkeää muistaa, että meillä on kaksi tavoitetta tässä kaikessa. Valmentaa että rahoitusvakauden ja myöskin haluamme jälleen saada aikaan kestävää kasvua. Päästä takaisin kestävän kasvun tielle. Nyt haluaisin keskittyä kysymyksiin, jotka minun nähdäkseni ovat tärkeimpiä tässä osassa arvoperistämissä pakettia. Ensinnäkin lähestymistavasta esittelijät ovat tehneet lukuisia ehdotuksia, jotka liittyvät tähän seikkaan. Tämä on tietystikin yksi kaikkein herkimmistä kysymyksistä koko tässä liikennessä. Voin kertoa teille, että pyrin keksimään jonkinlaisen keinon, jolla voin ottaa mukaan varjoesittelijän näkemyksiä, mutta saman aikaan haluan taata sen, että jäsenvaltiota ei liikaa rangaista luottoluokituslaitosten taholta. Pääomamarkkinaunioni ei ole pelkästään suuria toimijoita varten, vaan päinvastoin päämarkkina pääomamarkkinaunionin pitäisi mahdollistaa rahoituksen saanti erityisestikin pk-yrityksille. Kun on kyse pienistä yrityksistä, niillä ei ole niin paljon vaihtoehtoja. Niillä on paikallispankki, jolta voi hakea rahoitusta, taikka sitten voivat pyrkiä houkuttelemaan pääomasijoituksia, varsinkin kotimaastaan. Muitakin vaihtoehtoja on, mikäli tavoitteeseen ei päästä, niin silloin tehdään samat virheet kuin aiemminkin. PK-yritykset pitäisi ottaa etusijalle tässä ehdotuksessa. Uskon, että on tärkeää keskustella tässä kahdesta asiasta. Ensinnäkin synteettinen arvoperistäminen siinä täytyy tarjota riittävästi joustoa PK-yrityksille. Tämä on mahdollinen ratkaisu tähän ongelmaan. Ryppäisen abcp arvoperistämisen yhteydessä täytyy varmistaa se, että että liiallinen maturiteetti ei tässä kuulu ongelmaksi, koska mikäli näin käymme, rankaisemme arvaperistämistä pk-yrityksiä, kun ne pyrkivät arvaperistämään. Mitä tulee pääoman vaatimuksiin? Katson, että neuvoston ja komission ehdotukset ovat myös oikeaan suuntaan. Tietystikin tämä liittyy riskin säilyttämiseen. Meidän täytyy löytää kokonaisvaltainen ratkaisu niin että otetaan huomioon myöskin vastuukysymyskin, kun puhutaan, kun mainitsi. Näistä asioista olisin tänä päivänä keskustella teidän kanssa ja tietystikin ilomielen kuuntelen teidän kommentteja. Kiitos paljon. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Edustaja Otmar Karas. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää kumpaakin esittelijää ja varjoesittelijöitä tähän astisesta yhteistyöstä. Meillä on yksi yhteinen tavoite. Haluamme tehdä arvopaperistamisesta turvallisen välineen äh, reaalitalouden rahoittamiseen. yksi suuri ongelma. Minulla on sel- välillä sellainen vaikutelma, että haluamme moottoritien, koska matkaa moottoritien viidelle ihmiselle, mutta haluamme sitten airbagit kahdeksalle ja turvavyöt seitsemälle ja sitten valitamme sitä, että auto ajaa vain 10 kilometrien tuntivauhtia. Äh, tämä meidän on estettävä. Meidän on varmistettava, ettei synny keinotekoisia esteitä, vaan meidän on äh, varmistettava, että arvopaperistamisesta tulee turvallisempaa ja että saadaan aikaan halutut tavoitteet reaalitaloudelle. Tätä varten tarvitsemme enemmän turvallisuutta ja avoimuutta, mutta myös käytettävyyttä ja kiinnostavuutta. Tämä tasapaino turvallisuuden ja käytettävyyden välillä ei ole vielä saavutettu kaikissa asioissa jotta voitaisiin saada aikaa laaja enemmistö parlamentissa. Haluan nostaa esiin kolme asiaa. Ensimmäinen on tämä tietokanta. Tässä me olemme menossa oikean suuntaan vapaita tarjoajia, jotka ESMA lisensioi. Tällä tavoin varmistetaan, että perust, tämä perustuu olemassa oleviin toimijoihin ja uudet toimijat voivat tätä tarjontaa vielä täydentää. Sitten kolmannet maat tai olemassa olevien arvopaperisten misten status. Tässä olemme vielä vähän eri mieltä. Mielestäni olisi tärkeää, että tämä YLS-merkin e, erityis laatu nostettaisiin esiin ilman, että kaikki arvopaperit jätettäisiin sen ulkopuolella. Ei nyt ole niin, että kaikki arvopaperistaminen on huonoa ja kaikki olemassa olevat arvopaperistetut tuotteet ovat syypäitä kriisiin. Siksi tässä pitäisi olla eriytetty lähestymistapa. Ja kolmas aspekti on mielestäni vielä tämä pääongelmamme, ja sepä äh, sitten vaikuttaa siihen, onnistutaanko tässä ehdotuksessa. Se on tämä viiden prosentin riskin säilyttäminen. Minä sanon avoimesti, meidän näkemyksemme tähän mennessä on se, että komission äh, mietintö CRD kahdesta, jossa Äh, jossa komissio selitti, miksi 5 prosenttia riskin säilyttämistä äh, riittää. SEPS, äh, silloinen eurooppalainen valvoja vahvisti tämän ja myös EBA 2000, Euroopan pankivalvoja 2014 puhui tästä, joten minä en tällä hetkellä näe, miten 5 ja 25 prosentin välillä, kun samanaikaisesti halutaan lisätä arvopaperistamisen kiinnostavuutta, erityisesti pk-yrityksille päästäisiin yhteisymmärrykseen. Tässä ei ole kyse mistään kompromissista, jos on sovittavaa 5 ja 25 välillä, joku luku, niistä me sovimme 15, koska tärkeintä on se, että eh, saammeko eh, arvopaperistamista kiinnostavampaa, turvallisempaa, vai johtaako tämä eh, ylimääräinen riskin säilyttäminen tämän välineen kaatumiseen. Siksi minä en ole vielä vakuuttunut siitä, että pitäisi ottaa joku muu luku kuin 5 prosenttia. Tässä nyt on eniten vielä soviteltavaa esittelijöiden kesken, jotta päästään yhteisymmärrykseen. Kiitoksia. Thank you, uh, Mr. Martin. Kiitoksia. Sitten edustaja Messerschmidt. And, uh, thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kahta esittelijämme heidän työstään ja osuudestaan. Ennen kaikkea tietysti herra Tangia joka on oma esittelijäni tässä asiassa, koska käsittelemme myös arvopaperistamista. On hyvä nähdä, että etenemme asiassa tarkistuksia me valtavasti. Yritämme edelleenkin niitä kaikkia täällä analysoida ja erityisesti viimeisimpiä ehdotuksianne. Mutta minun täytyy kyllä sanoa, että on joitakin kokonaisuuksia, alueita, joilla näytämme olevan, olevan varsin kaukana toisistamme. Pitkälti jaan pyrkimyksemme pyrkimyksenne näistä laajoista suuntaviivoista ja näin, jotta voitaisiin saada aikaan johdonmukainen ehdotus trilogia varten. Mutta tämä vaatii kyllä myös tahtoa tehdä kompromisseja jossain määrin ja voin nähdä, että on ainakin kolme pääestettä niin ei vähiten suinkaan tämä riskin säilyttämisen aste, kun otetaan huomioon tahto ja kyky no- neuvostossa saada aikaan nopea, hyvä, vahva sopimusasiasta, niin saattaisin sanoa, että mielestäni on omituista, kun taas täällä Euroopan parlamentissa meidän pitää tehdä uusia jo ristiriitaisiakin ajatuksia, jotka eivät heijastele mitään niistä keskusteluista, joita on käyty 28 jäsenvaltion välillä, jotka eivät heijastele ehdotuksia, joita on tullut EKPstä, komissiosta tai mistään muustakaan tahosta maailmalla. Ei ole mitään tarvetta tällaisille ehdotuksille. Meidän pitäisi vain sopia globaaleista standardeista, toiseksi valvontamekanismista. Ehkä pystyisimme hyväksymään että annettaisiin Esmalle tällainen ohjaava rooli. Tiedän, että näin on ehdottu myös jossakin kompromisseissa, mutta lopullisten päätösten täytyy kuulua kansallisille vastuuviranomaisille, koska edelleenkin on niin monia eroja lainsäädäntöjen, rakenteiden kesken, monissa muissakin kysymyksissä on eroja, jäsenvaltioiden keskellä siis, kesken on siis näitä eroja. Ja kolmantena asiana yksi asia, jota mielestäni ei ole vielä juuri ollenkaan käsitelty, nimittäin nämä ongelmalliset jäljelle jääneet omaisuuserät. Se on iso tärkeä kysymys meille, mutta se on meille tärkeä siksi, että se on markkinoille tärkeä. Koko ajatus siitä, että yhteinen pääomamarkkina, unioni luisi varmuutta turvallisuutta markkinoille. Ja jos me emme löydä kattavaa tapaa käsitellä näitä jäljellä jääneitä omaisuuseriä, niin tätä turvallisuutta ei saada aikaan, jos meitä ongelmallisia omaisuuseriä siis on jäljellä. Ja näin ollen pääoma ei virtaa markkinoille. Te ei, sama ei luo varmuutta ja työpaikkoja. Sehän tässä on koko homman idea. Me siis todellakin olemme samaa mieltä siitä, että tarvitaan se äh, suuria linjoja, johdonmukainen ehdotus, mutta meidän täytyy myös navigoida realiteettien maailmassa. Siksi minä vetoaisinkin teihin, esittelijäni, että luopukaa kaikista näistä unelmista, että luodaan paratiisi maan päälle. Palatkaa tähän todelliseen maailmaan, josta mekin elämme puhun riskin säilyttämisestä <laughs> muuten. Ja sitten löydämme nämä hyvät laajat viivat ja pystymme tekemään ehdotuksen ja pystymme käsittelemään tätä kysymystä niin hyvin, johdonmukaisesti ja nopeasti kuin vastapuolemme neuvostossakin. Mielestäni tämä oli se hyvä pyrkimys tässä, tässä yhteydessä. Kiitoksia. Uh, Mr. Kiitoksia. Edustaja Jetsek. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin toistaa, että Alden tavoitteet ovat, että saavutetaan vahva, kestävä ja kilpailukykyinen YLS-puitteisto EU:ssa. Tarvitaan erilaisia rahoituslähteitä markkinoilla ja siksi YLS-puitteisto tarvitaan, jotta pankit voivat vapauttaa pääomaa ja lainata kasvaville yrityksille ja kuluttajille. Tämä on selvää. Nämä tavoitteet mielessämme eh, ja teemme useita tarkistuksia tähän YLS-asetukseen. Tämä esittelijän ehdottama riissäilyttämisaste olisi helppoa meille keskittyä vain siihen, mutta kuten kaksi edeltävää puhujaa ovat jo käsitelleetkin tätä aihetta laajasti, niin minun ei tarvitsekaan sanoa kuin, että olemme sitä mieltä, että riskin säilyttämisaste pitäisi pitää viidessä prosentissa, jotta YLS olisi elinkelpoinen. Meidän päätarkistuksemme keskittyvät siihen, että järjestelmä toimisi sutjakkaammin käytännössä. Siksi olemme ottaneet käyttöön muuta, hiukan joustavuutta, kun on kyse oikeu, edellisistä transaktioista ja grandfatheringista. Olemme äh, sitä mieltä, että komission ehdettävät maturiteettirajat ovat liian rajoittavia, jotta voitaisiin ottaa mukaan lisaukset äh, ja äh, autolainat. Olemme ehdottaneet, että maturiteettirajat nostettaisiin kolme ja kuuteen vuoteen. Sertifioinnista olen sitä mieltä, että että kolmannen osapuolen sertifiointi antaa lisää vakuutta sekä sijoittajille että liikkeeseen laskijoille siitä, että YLS-kriteerit on täytetty. Siksi kannatan sitä, että mahdollistaan kolmannen osapuolen sertifiointi, mutta sillä varauksella, että on aina kannettava tämän arvopaperistamisen vastuu. Sitten avoimuudesta. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että pitäisi olla enemmän tietoa sijoittajille käytettävissä. Kuitenkin meidän on varmistettava, että mm, tavat, joilla tämä tavoite saavutetaan, on kustannustehokasta ja tuo lisäarvoa. Haluamme myös vähentää lisätaakkaa valvontaviranomaisille. Siksi olemme varovaisia sen suhteen, että otettaisiin käyttöön tällainen Euroopan arvopaperistamisen tietokanta, kuten esittelijä on ehdottanut. Ähm, ja toivon, että pystymme edistymään ja pystymme äänestämään ennen 10. marraskuuta. Kiitoksia. Jägäs. Kiitos sitten seuraavaksi edustaja Viegas. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Nyt kun kuukausikausia, kuukausikaupalla on keskusteltu tästä aiheesta, valittavat kyllä, emme ole edelleenkään täysin vakuuttuneita siitä, mitä hyötyä arvoperistämisestä on. Emme oikeastaan vielä ymmärtäneet, että miten on mahdollista, että Uuden lainsäädäntöaloitteen myötä me pystymme vähentämään riskiä, joka liittyy näihin tuotteisiin, ja juuri nämä tuotteet olivat erillisen rahoituskriisin syypäänä sen keskiössä. Emme edelläkään usko, että nämä tuotteet ovat yksinkertaisia taikka millään tavalla avoimia, emmekä ole vakuuttuneita laisinkaan. Myöskään siitä, että että ongelmana on reaalitalouden rahoittaminen. Ei se ole ongelma, vaan kysynnän puute on ongelmana. Siitä kenkä purestaa. Kysyntä on matalaa, koska säästöpolitiikkaa harjoitetaan. Kysynnän pitäisi olla elpymisen moottori. Ei ole mitään pyrkimyksiä sijoittaa rahaa reaalitalouteen, mikäli nähdään, että rahoitusjärjestelmä ei toimi. Tämän tyyppinen tuote ei tätä ongelmaa ratkaise. Me katsomme edelleenkin, että nämä tuotteet, velan arvon peristäminen siis, tämä tarkoittaa sitä, että pankkien taseita saadaan siistettyä yksinkertaisesti. Tämä ei tuo minkäänlaista avoimuutta markkinoille, aivan päinvastoin. Tiesmalle päinvastoin. Siksi me katsomme, että maailmassa selvittäisiin kyllä vallan hyvin ilman arvopaperistämistäkin. Tietysti me ymmärrämme kyllä, että reaalitalouden rahoittaminen on todellinen ongelma. Rahoitusjärjestelmä on todellakin tärkeä. Ei siinä mitään. Ja katsomme, että tämä kysymys on niin tärkeä, että tätä ei pitäisi jättää vain ja ainoastaan yksityisen sektorin käsin. Siksi me katsomme, että Tulevaisuudessa tarvittaisiin parempaa rahoitusjärjestelmän julkista valvontaa. Tämä loisi turvallisuutta ja aivoimuutta ja vaikuttavuutta, kun pyritään saamaan rahaa reaalitalouteen, sen tukemiseen. Tästä syystä meidän kantamme on hieman erillään koko tästä keskustelusta. Emme halua, että nyt ryhdytään toimiin arvoperistämisen suhteen. Ta- tässä otetaan jälleen kerran askeleita väärään suuntaan. Juuri tämä sama ilmiö johti 2008 vuonna talouskriisiin. Uskon, että tämä tarkoittaisi vain uutta neoliberalismin aaltoa, ja tämä on erittäin vaarasta, kuten historia on meille osoittanut. Kiitoksia. Edustaja Kato vierestä. Olen kovasti nauttinut keskustelusta muiden varjoistelijoiden kanssa. Meillä on ollut hyviä tuokioita ja olemme jopa tiedämme jo, mistä emme ole samaa mieltä, mutta toimimme hyvässä hengessä, toivottavasti tämä jatkuu huomisessa kokouksessamme. Johdantona täytyy sanoa, että vihreän kalta katsottuna päähuolemme liittyy tähän YLS-laatu leimaan, että se on todellakin hyödyllinen, jos kriteeri, jota me ehdotamme, on liian laaja. Se ei määrittele niitä erityisiä aloja markkinoilla, joihin voidaan luottaa. Siksi se heikentää ehdotusta ja sen komission pyrkimykseen. Meidän pitäisi myös muistaa, että mikään ei estä ihmisiä järjestämistä muunlaista arvopaperistämistä kuin YLS-arvopaperistämistä. Meidän pitäisi tarkastella minkälainen mitä tämä YLS-merkintä oikein tarkoittaa? Haluaisin käsitellä vain kahta aspektia tässä ehdotuksessa. Ensimmäinen koskee yksinkertaista ja toinen riskin säilyttämistä. Me uskomme, että kun määritellään saatavien puolia, sitä pitäisi se määritellä kakkostasolla ja tässä pitäisi ottaa huomioon erilaiset lainajärjestelyt, jotka pitää pystyä jakamaan, eikä keskittyä erityisiin luetteloihin, jotka liittyvät taustalla oleviin saataviin. Meistä on myös äärimmäisen tärkeää, että etuoikeusluokittelu otetaan huomioon, mutta tämä ei ole ihan yksinkertainen kysymys. Tietysti arvopaperistaminen 15 luokkaan on monimutkaisempaa kuin jos luokkia on vain kolme. Yksi kysymyksistä kriisissä liittyy siihen, kuinka vaikea on arvioida metsänin etuoikeusluokkia. Tämä ongelma vain lisääntyy, jos näitä transeja luokkia on enemmän kriisissä nämä tuotteet ovat haavoittuvaisempia. Tämä ei täytä päävaatimusta, josta olemme samaa mieltä, että YLS-markkinoiden pitää säilyä vielä kriisinkin yhteydessä. Me emme myöskään ymmärrä, miksi on kiire tässä ensimmäisessä yrityksessä määritellä vahvat arvopapistumisluokat ja kun otetaan mukaan synteettiset kysymykset myös näihin YLS-merkintöihin. Tämä ei kuitenkaan näistä ihmisiä äh, liikelaskemassa tällaisiakin synteettisiä, niin ne eivät vaan saisi YLS-merkintää. Me toivomme saavamme sopimuksen siihen vaiheeseen, kun komissio on tehnyt tarvittavan taustatyönsä. Sitten riskin säilyttämisestä meistä tämä ehdotus auttaa sovittamaan yhteen, yhteen eri, eri mielipideerot parlamentissa vihreiden ja muiden välillä. Tämä liittyy näihin tiettyihin lainoihin tulen kohta. Malli, jota olemme esittäneet etujen yhteensovittamisesta, mahdollista, että riskin voidaan laskea, kun arvopaperistut lainat ovat säilyttäneet arvonsa tietyn ajan. Tähän liittyy kolme parametria, jotka meistä yhdessä saavat aikaan hyvän kompromissin, jota voidaan työstää. Maksimiriskin säilyttämis, minimiriskin säilytys ja ihanteellinen taso vaihtelua johon liittyy minimiriskin säilyttäminen. Tällä hetkellä meillä on kolme ryhmää, josta keskustelemme jotkut ovat sitä mieltä, että minimin ja maksimin pitäisi olla sama ja riskin säilyttämisasteen molempien kohdalla pitäisi olla 5 prosenttia. Ja sitten on tämä nolla kanta, siis vain yksi maksu pitäisi nähdä, että näkee, että laina on varma ja taattu. Sitten minimi- ja riskin säilyttämiseen pitäisi olla 20 tai 25 prosenttia ja tämä ihan tällainen vaihtoehto nollassa jälleen, mutta me ehdotamme vihreiden kantana sitä, että minimi säätys olisi 10 prosentissa ja maksimi 25, sitten tämä seasoning taso 15 prosenttia. Olemme iloisia nähdessämme, että viimeisimmässä kompromissiversioissa esittelijä on hyväksynyt tämän lähestymistavan. Maksimi on 20 prosenttia, vähin 10 prosenttia ja 15 prosenttia on sitten tämä ihan tällainen taso. Olemme tyytyväisiä tähän. Tämä on tapa päästä eteenpäin ja sovittaa yhteen näkökannat tässä tärkeässä riskinsäätymiskysymyksessä suosittelen muille varjoesittelijöille, että tämä olisi hyvä pohja laajaa kompromissia ajatellen parlamentissa. Kiitos. Thank you, Marco Valli. Kiitos sitten Marko Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijöitä siitä, että he kertovat tähän näkemykseensä ja myöskin varjoesittelijöitä. Minä olen kovasti samaa mieltä siitä, mitä kollega Viegas sanoi näistä yleisistä linjoista, miksi nämä ehdotukset eivät mene siihen suuntaan, jota me toivoisimme. Me olemme sitä mieltä, että ei ole eh, tarvetta taloudelle eh, käynnistyä uudelleen tällaisten välineiden kautta. Meidän pitäisi ennemminkin hallinnoida tällaista kysyntäongelmaa, joka liittyy tähän eh, sääst, kaikkeen tähän säästötoimiin, jotka liittyvät euroon. Ei pitäisi, mm, pitäisi tehdä ero säästötoimien välillä ja niiden säästötoimien, jotka liittyvät sopimuksiin ja euroon. Olemme yrittäneet parantaa tätä ehdotusta. Meidän tavoitteemme on parempi rahoitusvakaus ja kuluttajien suoja. Se, mitä olemme pyytäneet minä ja kollegani Zanni olemme jättäneet ulkopuolelle synteettinen arvopaperistamisen ja johdonnaiset ja nämä yritystodistukset. Me olemme sitä mieltä, että me tarvitaan tällaista viime käden rahoittajaa, kuten EKP, koska muuten meillä on systemaattisia ongelmia. Olemme jättäneet ulkopuolelle kolmansien maiden arvopaperistamiset, EUn ulkopuolisen arvopaperistamisen. Tämä on erittäin tärkeää, koska parlamentissa kovasti vaaditaan avoimuutta rahoitusjärjestelmissä, eh, joka toimii kovasti tällaisissa eh, offshore-maissa. Lisäksi olemme eh, korostaneet sitä, että pekoyritysten pitäisi eh, saada luottoa eh, tiedon varastoinnista, riskin säilyttämisestä olemme ehdottaneet tätä 20 prosenttia. Me olemme iloisia tästä Paulin rakentavasta ilmapiiristä ja teemme parhaamme, jotta pääsisimme kompromisseihin, jotka olisivat vähintäänkin hyväksyttäviä. Olemme kuitenkin hyvin skeptisiä tämän ehdotuksen suhteen haluamme olla rakentavia varjoesittelyn kokouksissa välttääksemme sen, että rahoitusmaailma saa liikaa helpotuksia tällä ehdotuksella, koska kovasti on painostusta saada aikaan ehdotus lyhyessä ajassa, joka tuo meille sitten enemmän ongelmia kuin ratkaisuja. Sitten lyhyesti vielä tästä toisesta asiasta kollega Talban mietinnöstä. Me olemme pyytäneet, että käytettäisiin ainoastaan tätä standardisoitua menetelmää. Tämän pitäisi liittyä ainakin näihin yöllä se arvopaperistamiseen. Pitäisi olla kielto uudelleen arvopaperistamiselle ja tärkeää on ylläpitää vähintään tämä 15 kynnys. Ei ole mitään syytä alentaa sitä myöskään senior-arvopaperistamisen suhteen. Tässä olemme tiukkoina ja synte- olemme synteettistä arvopaperistamista vastaan, koska se on monimutkainen ja riskialttiita välineitä. Meidän tulisi ainakin nostaa eh, tätä kynnystä eh, PK-yritykselle 80-100 prosenttiin niin, että olisi yhteys näiden tuotteiden ja reaalitalouden välillä konkreettisesti, ettei tästä tule liiallista rahoitusmaailman peliä. Tässäkin tapauksissa olemme rakentavia välttääksemme sen, että ehdotus menisi liiaksi siihen suuntaan, että tehdään myönnytyksiä rahoitusmaailmalle. Meidän pitäisi suojella kuluttajia nämä instituutiot, jotka toimivat suljetuin ovin, niiden pitäisi paljon enemmän keskittyä kuluttajan suojaan ja järjestelmän riskiin, joten on tärkeää, että päästään kompromisseihin, jotka eivät sitten ehkä kuitenkaan ole parhaita mutta kansalaisille, mutta kuitenkin kompromisseja. Kiitoksia näitä seuraavaa edustajia. Tänään mennyt Juanes Fernandezille puheenvuoron ECRn varjoesittelijälle. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää esittelijän tekemää työtä herra Salvaa ja muita eri kokousten jälkeen, joissa olemme yrittäneet edistyä ja pyrkiä lähentämään kantoja, joista pidimme kiinni, jotkut edelleenkin pitävät kiinni kannoistamme, koska uskomme, että tarvitaan enemmän edistystä vielä näissä neuvotteluissa. Jos pitäisi tiivistää näitä ristiriitaisia kohtia, erimielisyyskysymyksiä pääomavaatimuksista, ehkä voisin puhua vain neljästä kysymyksestä. Ensimmäinen näistä on tämänhetkinen suhde vaatimusten kohdalla niiden YLS-arvopaperistamisen kohdalla, jotka voisivat saada tällaisen suotuisan kohtelun pääomavaatimusten suhteen. Ja mielestäni tämänhetkinen ehdotus kompromissiosta keskustelimme viimeisessä kokouksessa, laskee huomattavalla tavalla alkuperäisen komission vaatimuksia. Ja minun ryhmäni kyllä tässä asiassa ei, ollut esi- ei ole esittänyt Eh, tarkistuksia, koska olemme pitkälti samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa. Ja näin ollen hetkinen kompromissi siinä määrin, että se laskee, niin kuin sanoin, minun mielestäni huomattavalla tavalla vaatimuksia, jotka liittyvät YLS-arvopaperistamiseen, jotta eh, niin uskomme, että tämänhetkinen kompromissi on aika kaukana meidän kannastamme. Tämän asian lisäksi ole, odotamme vielä keskustelua tästä hierarkiasta, että voimme laskea pääomavaatimukset. Tässä me olemme tehneet tarkistuksia, jotta vältettäisiin se, että luottoluokituslaitokset tavallaan saastuttavat tämän lainsäädäntöprosessin todeten, että järjestelmät, joita luottoluokituslaitoksessa käytetään, ovat pääomavaatimulaskentajärjestelmien ulkopuolella, erityisesti YLS kysymyksessä ja yleensäkin arvopaperistamisessa ja haluamme vielä tietää esitellään virallisen kannan ja toivomme, että voimme säilyttää nämä luottoluokituslaitokset lainsäädäntöprosessin ulkopuolella ja näin voitaisiin parantaa kohesiota sisämarkkinoilla. Toisaalta komission ehdotuksessa oli mukana äh, tietty artikla ja loppujen lopuksi synteettiset arvopaperistamiset voisivat saada tällaisen etuoikeuskohtelun myös pääomavaatimusten suhteen. Minun ryhmäni on sitä mieltä, että meidän täytyy syvällisemmin pohtia sitä, miten ja mitkä synteettiset arvopaperistamiset voisivat tällaisen kohtelun saada osakseen. Ja sitä, sitä paitsi komission pitäisi tehdä aloite ja sitten uusi lainsäädäntöehdotus mielestämme, jossa selvennetään epävarmuus sen suhteen, mistä e- synteettisistä arvopaperistamista olisi kyse, miten, minkä kohdalla voisi olla alhaisemmat pääomavaatimukset, koska muutoin luomme mistä johon liittyy alhaisempi pääomavaatimus, ja sitten taas syntyy ihan erilaista arvopaperista, jonka ei täyty täyttää tiettyjä vaatimuksia, ja sitten taas mm, muihin pätee eri säännöt, eri pääomavaatimukset. Lopuksi minun ryhmäni on tehnyt eri tarkistuksia, jotta voidaan tarkistaa juuri myös tätä pääomavaatimuskysymystä ydinasia tässä, koska meidän mielestämme tämä mietintö liittyy täysin äh, Tangin mietintöön. Ja näin ollen siinä määrin, mm, jos voisimme luoda todella yksinkertaisen standardoidun järjestelmän, niin voisimme hyväksyä ehkä komission ehdotuksen pääomavaatimuksista, mutta jos nämä YSL YLS eivät ole niin avoimia kuin halusimme, niin sitten ehkä pitäisi muuttaa tätä pääomavaatimusastetta, jotta takaamme turvallisuuden siis näissä kahdessa asetuksessa, niin kuin lähes koko ra- rahoitussääntelyssä, meidän pitää aina ottaa huomioon tavallaan tehokkuus ja turvallisuus ja kasvu, niin kuin Oskar Karaskin sanoi alkupuheenvuorossaan. On totta, että me yritämme tarkastella, että pohtia, että me edettäisiin nopeasti, mutta myös varmalta pohjalta. Ja etsimme se juuri tätä tasapainoa nopeuden ja varmuuden välillä ja turvallisuuden välillä me keskustelemme tästä asiasta myös muiden mietintöjen kohdalla, kun puhutaan kasvusta ja riskistä ja niin edelleen. Toivottavasti löydämme tällaisen yhteisymmärryspisteen. Kiitän vielä kaikkia. Thank you, uh, Mr. Kamal. Kiitos sitten edustaja Kamal kehityspuheenjohtajaa. Kiittäisin Pabloa ja muita varjoesittelyitä hänen tekemästään työstä asian suhteen. ECRn tarkistukset eivät ole kovinkaan laimittaisia. Enimmäkseen me tuemme esittelen linjausta mietintöluonnoksen yhteydessä. Ja toivon mukaan tämä linjaus säilyy. Meillä on yksi huoli. Aldekin se mainitsi tarkistuksessa 149. Tämä nyt liittyy maturiteettiin ja joskus jäsenvaltioiden oikeusprosessit ovat kovin pitkiä ja sille on mallin mallinnus ja laskentakaava saattaa olla ongelmallinen. Ja silloin kun näistä senior tranche asiakirjoista, niin tällaiset, eh, jotka ovat luottoluokitukseltaan hyviä, ne pitäisi ottaa erityisesti huomioon. ECR teki tarkastuksen 7, jolla luodaan selkeät rekisteröintistandardit ja määritellään tarkalleen GKRABn laskentakaava. Me tuemme omaksuttua lähestymistapaa, jota monet muutkin toimijat toimivat tasavertaiset mahdollisuudet ja tasavertainen valvonta. Ja tässä erittäin varovaisella rasvullisella tavalla pyritään toimimaan. Mitä tulee toimenpiteiden hierarkian? Tämä on tullut joitakin tarkistuksia. Minun ryhmäni on aivan oikein huolissaan asiasta, niin kuin esittelijäkin, siitä, miten ulkoista luokitusta voidaan käyttää esimerkiksi tapana. Alde jälleen kerran nyt minä yritän välttää tietystikin tästä rakkaussuhdetta Alden suuntaan, mutta 138 Alden tarkistus, joka liittyy omaisuusvakuudellisiin asiakirjoihin, arvopereihin ja niiden mukanottamiseen tähän ohjelmaan, niin minusta tämä rak- tarkistus on rakentaa. Se pyritään luomaan konsensusta sen suhteen, kuinka tätä järjestelmää voidaan käyttää hyväksi. Tämä on kaikkein paras tarkistus minun nähdäkseni tässä suhteessa. Emme tue kaikkia ehdotuksia sellaisia, jotka pyrkivät muuttamaan lähestymistapaa niin, että se ei ole standardoitu. Tämä ei ole tämän asetuksen tarkoitusperä. Mutta hieman tarkemmin vielä. ECR ei tuo tarkistusta 122 ja 123 artiklan 250. Tämä liittyy implisiittiseen tukeen asialle. Implisiittinen tuki, se pitäisi ottaa kyllä osaksi arviota se on kyse merkittävistä riskin siirrosta. siirroista. Tämä on erittäin tärkeä sääntö ja täytyy varmistaa, että nämä ovat riippuvaisia toisistaan, yhteydessä toisinsa. Ja sitten valvontapuoli, siellä pitäisi määritellä, mitä tuki, mitä tuki määritellään. Ja sitten arms length periaate, se pitäisi ottaa sieltä pois. Tämä ei kuulu tämän implisiittisen tuen säännöstöön. Mutta kaiken kaikkiaan haluaisin kiittää esittelijää ja muita varjoesittelijöitä erittäin rakentavasta yhteistyöstä ja toistaiseksi. Thank you, Michael Thoyer. Michael Toiran seuraavana. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää Zalbaa, mutta myös kollega Tangia. ja Kummatkin asiakirjathan liittyvät läheisesti toisiinsa. Minulla on se vaikutelma, että keskustelut esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kesken ovat saaneet aikaan tärkeän edistysaskeleen tässä Äh, asiassa, joka haluamme, jotta reaalitalouden rahoitusmahdollisuudet varmistetaan tai niitä laajennetaan arvopaperistamismarkkinoiden äh, laajentamisen kautta ilman kuitenkaan niitä riskejä, jotka syntyivät silloin rahoitusmarkkinakriisin aikana. Me olemme kiitollisia näistä jo kierrätetystä kompromissitarkistusehdotuksista. Alden äh, puolesta haluaisin nostaa esiin erityisesti erään asian, kun tarkastelemme reaalitaloudellista merkitystä, niin keskiöön nousee, nousevat erityisesti nämä omaisuusvakuudelliset yritystodistukset, jotka ovat tarpeen reaalitalouden rahoittamismallien kannalta. Ja komission ehdotuksessa ja alkuperäisissä esittelijän muotoilussa on ongelma siinä, että tämä erva jäisi pois, niin silloin myös tämä sisäinen arviointi mm, lähestymistapa jäisi pois ja tällä tavoin nämä omaisuusvakuudelliset yritystodistukset jäisivät eivät toimisi ja siksi se ei voi olla meidän etujemme mukaista. Siksi olemme tehneet ehdotuksen, miten asetuksessa voidaan huomioida sitä, että tämä sisäinen ja lähestymistapa voidaan tulevaisuudessakin ottaa käyttöön, koska kaikista poliittisista ryhmistä kukaan ei oikeastaan halua vaikeuttaa tätä, näiden omaisuusvakuudellisten yritystodistusten toimintaa, vaan mehän haluamme, että arvopaperistamisen pitäisi nimenomaan rahoittaa reaalitaloutta, joten keskeistä täytyisi olla se, että arvopaperistamismarkkinat käynnistyvät ilman näitä kaskadikauppoja kauppoja, joilla on kielteinen vaikutus rahoitusmarkkinoihin ja olen luottavainen sen suhteen, että onnistumme kompromissit muotoilemaan niin, että löydämme ratkaisun. Kiitoksia. Thank you, Mr. Viegas. Kiitos sitten edustaja Vielas. No, okei. Okay. Eiköhän ollutkaan puheenvuoroa. No, sen tapauksessa vihreistä. Vihreä edustaja, olkaa hyvä. Privileged position of being. Kiitoksia. Olen varjoesittelijänä vihreistä molemmissa asioissa. Olenpa onnekas. Niin, ihan alkuun meidän kantamme on, että kun tässä ydinasena pitäisi olla tietty laki, joka liittyy sääntelyyn ja alulle toimeenpanoon. Tästä olemme keskustelleet valiokunnassa myös. Meidän kantukasvusta. tämä asia on toissijainen ja muutokset CRR-lainsäädäntöön pitäisi pitää minimissään. Jos lasketaan pääomavaatimuksia, pitäisi toimia varsin varovaisesti, koska jos tämä onnistuu, niin tämä aloite johtaa markkinoihin, jotka eroavat luonteeltaan ja tyypiltään tästä. Minulla on pa- pari suoraa kysymystä. Ensinnäkin uskomme, että kun pankki investoi toisen pankin arvopaperissamistuotteisiin, pitäisi käyttää korkeampaa riskiluokitusta, että heijastellaan sitä, että tähän liittyy järjestelmäriski mukana ja roh- rohkaisee riskin levittämiseen koko sektorille. Toiseksi emme näe mitään järkeä siinä, että erityinen poikkeus annetaan synteettiselle arvopaperistamiselle pk-yritystenkään kohdalla. Me voimme hyväksyä, että joissakin osin EUta jotkut pk-yritykset äh, kärsivät luoton vähyydestä, mutta tämä ei yleisesti ottaen ole näin. Olisi virhe löysentää arvopaperistamissääntöjä ja tehdä epäselvä raja YSL ja muiden arvonkohdistumisen välillä. Ne pk-yritykset, joiden edessä on rahoitusvaikeuksia, tarvitsevat äh, verokeinoja avukseen. Ja kolmanneksi, jo nyt on paljon epäharmoniaa sisäisessä riskinarvioinnissa pank- pankit päätyvät varsin erilaisiin arviointeihin riskeistä samojen transaktioiden kohdalla. Tässä lainsäätäjällä on mahdollisuus määritellä tuotteen piirteet, jotka tekevät sen yksinkertaiseksi eh, standardoiksi tuotteeksi. Uskomme vahvasti, että jos sopimus, tulos on tämä YLS, niin silloin riskiä, riski, riskit pitäisi myös eh, standardoida. Marko Valli. Kiitos sitten Marko Valli. Minä niin, äh, puhuin jo aikaisemmin, joten en tarvitse nyt puheenvuoroa. no, no, siinä tapauksessa ENF, sieltä ei taida olla ketään, joten annamme puheenvuoron uudelleen esittelijöille. Ensimmäisenä Paul Tang. Paitsi, että Täällä on vielä yksi puheenvuoropyyntö. menettäisimme puhelista. Olkaa hyvä. Aivan lyhyesti minun huoleni on seuraava. Miten parlament, miltä parlamentti näyttää ulospäin? Tiedän, että se on erittäin monimutkainen. Tiedän, että keskustelu on ollut valtaisaa, tarkistuksia on tullut yli. kyllä, mutta meidän täytyy saada aikaan tulosta. Täytyy muistaa, että ulkopuolella ihmiset odottavat, että parlamentti pystyy samaan aikaan tulosta. Meidän täytyy muistaa, että arvon perustaminen on osa suurta prosessia, joka liittyy pääomamarkkinaunionin. Henkilökohtaisesti en halua kaikkia kutsua unioniksi. Meillä on yksi ainoa unioni, Euroopan unioni. Mutta mikäli ilmoitetaan fanfaarit tai trumpetit soiden, että nyt luodaan päivämarkkinaunioni. Ja sitten meillä on esitteitä koskeva säännöstö ja arpaista koskeva säännöstö. Niin täytyy muistaa, että onko puolella ihmiset, jotka katsovat meitä, haluavat, että me saamaan aikaan jotakin. Toivon mukaan me voimme myötä vaikuttaa muiden varjosittelyiden muka, mukana tilanteen kehittämiseen. Meidän pitää jäädä nyt Iso-Britannian tilanteen pantivangiksi, eikä myöskään sisäisten irokisten riitojen pantivangiksi, koska mikäli näin käy, silloin me kaikki olemme häviäjiä. Thank you. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Tang, olkaa hyvä. Um, um, Kiitos puheenjohtaja tästä viimeisestä asiasta. Se on tärkeää ei vain tässä asiassa, vaan me odotamme myös, että pankkiunioni saadaan päätökseen. ei edes asiakirja on myös ristiriitainen, siinäkin on saatava aikaan ratkaisuja. Niin, kiitoksia, kyllä. Hyvä. Se, mitä me tarvitsemme tässä asiassa ja muissa asioissa on se, että poliittiset ryhmät ovat valmiita kompromissiin. Ja se, mitä tämä keskustelu on osoittanut, on se, että on, meillä on rakentava lähestymistapa. Ja haluaisin kiittää yhteisesittelijä Palo Salbaa yhteistyöstä, myös varjoesittelijöitä tähän asti. Yhteistyö on ollut erittäin hyvä ja se on tarpeen, että päästään tuloksiin. Mutta me olemme myös tunnistaneet joitakin asioita, joista on keskusteltu, jotka ovat tärkeitä. Ja en usko, että parlamentin kuuluisi pelkästään seurata neuvostoa, vaan luoda oma kantansa. Ja on tärkeää, että tässä tärkeässä aiheessa on julkinen keskustelu käynnissä. Tämä on ainoa julkinen keskustelu arvopaperistamisesta ja meidän on se käytävä. Muuten olemme teknokraattinen unioni, joka ei saa julkista tukea. Ja tämä on juuri sy- syy, miksi haluan laajan enemmistön. Ei riitä, että meillä on pieni enemmistö meidän on annettava selvä viesti tältä parlamentilta, että tämä tuote on parempi kuin mitä se oli aikaisemmin, koska olemme oppineet menneisyydestä. Tämä on tavoitteeni, siihen menee aikaa, mutta tarvitaan rakentava lähestymistapa, ja sitten tarvitsemme myös johdonmukaisen ehdotuksen. Jos me saamme tuloksen, niin sen on toimittava. Se on niin yksinkertaista. Ja eräs asia, josta on keskusteltu, ja olen täysin samaa mieltä Otmarin kanssa siitä, on tämä säilytysaika. On erilaisia ehdotuksia 5 prosenttia, 20 prosenttia ja yksinkertainen ratkaisu ei ole 15 prosenttia. Se ei ole yksinkertainen ratkaisu, joten tehkää hyviä ehdotuksia, millä tavoin huolet kummallakin laidalla parlamenttia otetaan huomioon. Me olemme olleet hyvin rakentavia. Meidän on jatkettava tätä linjaa, että saamme aikaan laajan kompromissin ja johdonmukaisen ehdotuksen. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Zalba. Thank you very much indeed. <clears throat> I will be brief. Kiitoksia ihan lyhyesti. Monet kysymykset ovat vielä avoimia, mutta mielestäni teemme hyvää työtä, koska yritämme laatia yhteisiä kompromisseja, mutta on myös monia yhteisiä huolenaiheita, tietenkin nämä synteettiset arvopaperistukset. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että PK-yrityksillä täytyy olla tässä avainrooli, mutta myöskin olemme samaa mieltä näistä synteistä arvopaperistuksista, mutta uskon, että löydämme kyllä kompromissin asiasta. Mitä tulee sitten eri lähestymistapojen hierarkiaan, ymmärrän, että kaikki tunnemme huolta luottoluokituslaitosten asemasta ja tässä mielessä on tämä minun ehdotukseni ja sitten on muiden ehdotus ja varmasti voimme sopia tästä asiasta. Nyt vielä lopuksi. Olen tietysti samaa mieltä siitä, että suuri yleisö on huolissaan siitä, mitä me täällä teemme, mutta pitää myös ymmärtää, että nämä ovat hyvin teknisiä kysymyksiä emme voi hämmentää yleistä mielipiteitä. Päinvastoin meidän täytyy pystyä tarjoamaan varmuutta yleiselle mielipiteelle näistä asioista. Varmuuden antaminen tarkoittaa myös sitä, että selitetään yleisölle, että tämän tyyppiset tuotteet huolimatta tästä leimasta, joka on, ja miten se vaikutti kriisin, niin huolimatta kaikesta tästä ikävästä menneisyydestä, niin siltikin tarvitsemme arvopaperistamista, jotta tätä kautta voimme parantaa pk-yritysten rahoittamista ja näin voimme auttaa niitä, jotka voivat saada aikaan kasvua työpaikkoja. Me emme voi olettaa, että suuren yleisen pitää ymmärtää täydellisesti tämä mietintö. Meidän pitää antaa ratkaisuja suurelle yleisölle, eikä yrittää yrittää saada heitä ymmärtämään äärimmäisen teknisiä mietintöjä. Ja juuri työtä täällä teemme. Pyrkii löytämään ratkaisuja. Ja pyritään välttämään se, että hämmennetään liiallisesti äh, kansalaisia suurta yleisöä näiden asioiden, asioiden kohdalla. Kiitoksia paljon. Uskon, että Tämä oli erittäin merkittävä keskustelu. Voisin painottaa, että kuten me kaikki tiedämme, olemassa joitakin seikkoja, varsinkin yksi seikka, jonka suhteen ollaan vielä hyvinkin eripuraisia. Ei pidä aliarvioida sitä tosiasiaa, että monissa tärkeissä asiassa mielipideerot kuitenkin ovat hallittavissa ja esittelijät tekee paljon työtä löytääkseen ratkaisuja. Me teemme työtä, me pääsemme eteenpäin ja meillä on kuukausi aikaa vielä ennen kuin asiasta äänestetään. Toivon mukaan tämä kuukausi tullaan käyttämään hyödyksi, niin että voimme voida keskustella ja pohtia ratkaisuja ja voidaan pyrkiä laajan enemmistöön. Minun nähdäkseni tämä on erittäin tärkeää, kun on kyse tällaisesta lippulaiva-aloitteesta. Täten pystyisimme vaikuttamaan tähän lainsäädäntöaloitteeseen ja pääsemme sitten neuvotteluihin mukaan hyvältä pohjalta. Nyt on vielä aikaa tehdä työtä. Me teemme työtä, joten jatkakaamme sinikkäästi. Nyt otan onnea menestystä neuvottelutiimillemme. Olen varma, että kaikki poliittiset ryhmät pyrkivät myöskin vaikuttamaan ja myönteisesti vaikuttamaan tähän prosessiin. Me kaikki tiedämme, että tämä on erittäin tärkeä lainsäädäntöaloite. Kiitoksia paljon. Nyt sitten seuraava kohta esityslistalla. Kyse on tarkistusten käsittelystä. Aiheena on talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano. Esittelijänä toimii Alfred Santa. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin näin aluksi kiittää varjoesittelijöitä ja avustajia ja henkilökuntaa, jotka ovat luotsaneet minua eteenpäin, kun en laatinut tätä mietintöluonnosta ja mahdollistavat minun työni. Siellä on monia hyviä seikkoja mukana, mutta kenties vielä jotain puutteita. Tässä tarkastellaan maakohtaisia suosituksia, joita komissio on antanut vuotuisen kasvuselvityksen yhteydessä. Siis johto, joitakin johtopäätöksiä, sanon tämän tahallani. Viime vuonna komissio kevensi näitä suosituksiaan ja pyrkii keskittymään siihen, että saadaan mielekkäästä vaikutusta aikaan, koska joskus asiat jäävät hieman hämärän peittoon ja eivät saaneet riittävästi huomiota. Nyt ollaan tekemässä kompromisseja ja tarkistuksia. Tarkoitus on myöskin keventää tekstiä niin, että keskitytään yhteen tärkeän asiaan, investointeihin. Yli 330 tarkistusta tuli tekstiin ja nyt pyritään luomaan yhteistä säveltä. Tekstiä on lievennetty, toivottavasti liikaa. Erittäin valideja huomioita esitetty tarkistuksissa. Ja tässä on pyritty kes- todellakin hyvän keskittymiseen. Myös niistä on tärkeitä seikkoja, esimerkiksi saarialueiden ja äärialueiden alikehitys, niin on tästä kiinnitetty huomiota maankohtaisen suositujen yhteydessä. On tarkasteltu EUn eri alueiden toimintaa, kapitalistista taloutta, talous valiokunta kokoon tapasi myöskin Ranskan keskuspankin pääjohtajan. Pääjohtaja puheenvuorossaan puhui investointien puutteesta. Tämä ei vaivaa pelkästään Eurooppaa, vaan myöskin Amerikkaa, huolimatta siitä, mikä tilanne Amerikassa on. Syynä on hänen mielestään se, tai syitä ei kunnolla tiedetä tai tunneta. Investointipuutteet investointien puute on vaivaa Euroopan taloutta. Hän on se painottanut tätä ongelmaa ja pohtia sitä, kuinka saadaan eri tahot investoimaan innokkaammin. Keskustelun yhteydessä todettiin, että eurovehkeen yksi ainoa vaihtokurssi, sama kuin eurossa on erilaisia mukaan, tauksia mukana, on yksi pääasia syitä siihen, miksi investointipilkkaus on heikkoa. Nyt pitäisi investointihalukkuutta lisätä nykyisen eurovyöhykkeen puitteista me onnistu. Katson, että tämä on erittäin mielenkiintoinen. Ei kuitenkaan siitä sitä, miksi Yhdysvallassakin on investointivilkkaus historiallisesti katsottu erittäin matalalla tasolla. Euroopassa eurovyöhykkeellä investointiluvut olivat paljon korkeampia kuin aiemmin kuin tällä hetkellä. Mutta euro on vyöhyke kuitenkin toimii kaikkea muuta kuin optimaalisella tasolla. Olisi rationaalista ja aivan oikein, että ainakin yritettäisiin ottaa jotenkin askelta taaksepäin. Niitä saataisiin parempaa tasoa aikaan, niin kuin menneisyydessä oli. Kaikki epäsyrjimmät ovat samaa mieltä siitä, että niistä tarvitaan lisää, mutta pitää olla yksityisiä vai yksityisiä ja julkisia tai jotakin muuta. E, esirä aloite. Kaikki eivät välttämättä tavalla kaikki tahdottavat arvioida esirahoituksen tehokkuutta samalla tavalla. Onko puhuneet sen pidentämisestä ja laajentamisesta? Kansallisviranomaisten tapa ottaa onkeensa maakohtaisista suosituksista on joskus matalampaa kuin mitä voisi olla. Tarkistukset ovat tuoneet lisää osvittaa asiaan ja meidän täytyy toikin pohtia asiat Tässä on eurokeskeinen lähestymistapa maakohtaisuustuotteen ja toisaalta se kansalliset poliittiset näkemykset, joita harjoitetaan maiden pääkaupungeissa. Vastakkainasettelupolitiikka johtaa siihen, että maakohtaisia suosituksia voidaan pitää asiana, jossa pitäisi luopua omista kansallisista näkemyksistä paljon eurooppalaisen strategian nimissä. Niitä on vastustettu ja hallitukset suhtautuvat myöskin niihin joskus nuivasti. Meidän täytyy vielä selkeyttää tätä puolta. Meidän täytyy tunnustaa, että tämä täytäntöön pano, mm, etenkin investointien yhteydessä, riippuu hyvin pitkälti maan sisäisistä rakenteista ja keskustasoa alemmista tasoista ja niiden halukkuudesta. Täällä on tehty tarkistuksia, joissa tunnustetaan kansallisen paikallisviranomaisten viranomaisten roolisiin, kun maakohtaisen suosituksen pistetään täytäntöön viranomaisten ja alueellisten ja paikallisten viranomaisten parempi mukaanottaminen mahdollistaisi sen, että olisi pienempi kuilu Brysselin suositusten ja käytännön tasolla tehtyjen uudistusten välillä, kun on kyse Euroopasta talouden ohjausjaksosta. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Mr. Ferber. Kiitoksia sitten edustaja Ferber. Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja kollegoita. Meillä on ollut erinäisiä neuvottelukierroksia ja tämän yleisen keskustelun lisäksi, jolloin ymmärsin, että ilmeisesti Meillä on kovin erilaiset näkemykset eh, talouspoliittisesta Euroopan unionin suuntautumisesta ryhmien kesken, eh, mutta se nyt kuuluu tähän kilpailuun, niin eh, me EPPnä kannatamme yhä sosiaalista markkinataloutta, pidämme sitä kaikkein menestyksekkäimpänä mallina. Meidän täytyy varoa, ettei makohtaista suosituksia väärinkäytetä siihen, että toteutetaan sellaisia asioita, jotka mielellään halutaan toteuttaa ja kritisoidaan sitten muita ja ihmetellään, miksi itseä kritisoidaan. Nämä maakohtaiset suositukset ovat on tarkoitettu siihen, että tunnistetaan aikaisissa vaiheissa vääriä suuntauksia ja korjataan niitä. Tämä onnistuu vain, jos jäsenvaltiossa on halukkuutta äh, tehdä näitä korjauksia. Ja tämä on pääongelma, joka meillä on ollut jo usean vuoden ajan. Siksi me vastustimme sitä, että nyt Euroopassa äh, lausunnollamme, äh, parlamentin lausunnolla vielä otamme mukaan lisäindikaattoreita ja aiheita, joilla ei ole mitään tekemistä näiden asioiden kanssa. Me halusimme jatkaa tätä vuotuisen kasvuselvityksen kolmea rakenneuudistusta, sitä, että meillä on ympäristö, joka edistää investointeja sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Komission on vielä paljon tehtävää tässä asiassa se on sanottava. Meillä pitäisi olla pitkällä aikavälillä investoinnille ystävällinen ympäristö, mutta säätelymme menee toiseen suuntaan. Mm, Esirin yhteydessä komissio lupasi äh, hoitaa tämän asian, mutta niin se ei ole vielä tähän mennessä tehnyt. Ja sitten kolmanneksi on kyse tietenkin myös äh, jäsenvaltioiden budjeteista, ja se on vielä ongelma, että äh, erityisesti kun yritetään panna täytäntöön sitä, mistä on sovittu. Meillä on yli 160 rikkomusta kasu- ja vakaussopimusta vastaan, mutta vielä ei ole mitään konkreettisia rangaistuksia tai toimenpiteitä, joihin olisi ryhdytty. Minulle on tärkeää se, että kun on kyse maakohtaisista suosituksista, niin toimitaan. Ja haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän mahdollisuuksiensa rajoissa on ryhtynyt tälle tielle. Tämähän kuuluu poliittiseen kilpailuun, mutta että meillä on kuitenkin perusyhteisymmärrys siitä, millaista talouspolitiikkaa Euroopassa olisi harjoitettava. Meille oli myös tärkeää se, että konvergenssi ei tarkoita sitä, että kaikista tulee samanlaisia äh, tai että jotenkin tasoa alennettaisiin alaspäin, vaan että mittatikkuna ovat parhaat ja monissa jäsenvaltioissa on näitä hyviä puolia, jotka on otettava huomioon. Minä haluan kiittää siitä, että loppujen lopuksi onnistuttiin tekemään kompromissitarkistuksia. Siihen meni paljon aikaa, mutta oli hyvä, että tuon ajan käytimme. Haluaisin kiittää esittelijää, koska meidän mielestämme nämä kompromissit kuvastavat erittäin hyvin niitä prioriteetteja, jotka olemme muotoilleet ja siksipä tänään äänestyksessä tulemme tukemaan näitä kompromisseja. Toivottavasti voimme sitten täysistuntoon viedä hyvän mietinnön. Kiitoksia. Thank you. Very good. Joachim Starbati. Kiitoksia sitten edustaja Starbati. Ich habe ja die Minä olen jo esitellyt ECR-ryhmän eh, perushuolen aiheen mm, mm, pieni viittaus herra Ferber, 161 rikkomusta kasvu- ja vakaussopimusta vastaan. Sehän osoittaa, että on eh, todellista erimielisyyttä ja aina yritetään tämä todellinen erimielisyys ja erilaisin kompromissein ratkaista ja sitten huomataan, että näitä kompromisseja ei noudateta, koska yksittäisten valtioiden äh, hallitukset äh, yrittävät toteuttaa kansallisia tavoitteitaan ja etujaan. Näin on ja näin tulee olemaan. Äh, Mutta mutta eh, kansallisten hallitusten olisi vedettävä yhtä köyttä, koska muuten eh, euro hajoaa. Olemme nähneet, että tiet ovat johtaneet eri suuntiin. Aikaisemmin nyt yritämme nämä tiet taas yhdistää ja eh, tämä tieden, teiden hajautuminen osoittaa, että euro yhtenäisinä valuutoina on aliarvostettu joillekin valtioille, esimerkiksi Saksalle, ja yliarvostettu toisissa valtioissa. Tästä ei olla edes eri mieltä esi- esittelijän kanssa, joka itse sanoo, että valuuttaunioni on ähm, suboptimaalinen. Kuitenkin ero on siinä, että esittelijä uskoo, että äh, Ähm, raha- ja talouspolitiikan koordinoinnilla pystytään saamaan aikaan yhtenäinen kurssi ja tie, kun taas ECR-ryhmä on sitä mieltä, että tämänhetkinen kehitys on osoittanut, että tämä ei onnistu. Ja tämän politiikan seuraushan on se, että jos ei kuljeta yhtä tietä, vaan tiet jakautuvat, niin sitten toiset sanovat, että heidän on seurattava eh, meidän tietämme. Esimerkiksi harjoitettava sellaista säästöpolitiikkaa kuin Rova Merkel valuuttaunionille ehdottaa. Jos tiet jakautuvat, niin sitten on sopeuduttava. Ja jos Rova Merkel pysyy omalla tiellään, sitten muiden on eh, muokattava omaa tietään. Ja tätä nämä valtiot eivät halua Siksi selkeä pääsee. Siis meidän pitäisi niille valtioille, jotka eivät tätä vakaus kurssia pysty noudattamaan, antamaan se mahdollisuus erota valuuttaunionista. Kukainen ehdottaisi tätä, jos ei euroa olisi. Mutta koska meillä euro on, niin me pidämme kiinni tästä dogmasta, että meidän on pysyttävä tällä kurssilla ja politiikkamme muokattava sen pohjalta. Se on väärä tie ja siksipä ECR-ryhmä ehdottaa, että olisi tällainen väliaikainen ero-oikeus yksittäisille valtioille, jotta ne voisivat saada takaisin Mm, kansainvälistä kilpailukykyä ja sitten äh, olisi, äh, pitäisi olla mahdollisuus tällaiseen velkojen leikkaamiseen, kuten kansainvälinen valuuttarahasto on ehdottanut Kreikan suhteen. Ja sitten eroaville valtioille on annettava väliaikaistukea, jotta ne voivat luoda uuden liiketoimintamallin ero teidän ja ECR-ryhmän välillä on se, että te pidätte kiinni dogmasta, joka on osoittautunut vääräksi, kun taas ECR haluaisi antaa euroalueen jäsenvaltioille mahdollisuuden luota oma liiketoimintavalli, löytää tapa työllistää nuorisoja, vähentää työttömyyttä omassa maassa. Siksi pitäisi aina uudelleen pohtia sitä, etteikö pitäisi katsoa todellisuutta silmiin ja sanoa, että jotkut valtiot, jotka kärsivät eurossa, eikö niiden olisi parempi erota? Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitoksia paljon. Liberaalista puhuu edustaja Toirer. En ole itse varjoesittelijä, mutta liberaalien nimissä voin todeta, että yhteisen valuuttaunionin euroalueen luominen on tuonut mukanaan ennen muuta etuja. Sisämarkkinat integroituneet, yhteinen valuutta on tässä auttanut ja myöskin vakaus on parantunut. Olemme suure, suurella huolella kuitenkin tarkastelleet, että on ollut ongelmia, kun integraatiota pyritään viemään eteenpäin ja arvon muodostusketju tilastotieteen mukaan on heikentynyt talouskriisin myötä, kuinka sitten suhtautua yhteisen raha- ja talouspolitiikkaan. Talousliitto haluttiin luoda ja myöskin talous- poliittisen unionin rakentamista täytyy nähdä tässä samassa valossa, tarkassa samassa valossa edustaja, joka äsken puhui, olevan samaa mieltä. Yhtä yhtenäistä käsitystä ei jäsenvaltioissa ole talous- ja rahaliitosta ja siitä, miten yhteinen rahoitus, miltä yhteisen talous- rahapolitiikan pitäisi näyttää. Ja kasvu ja talous kauppa, tase, tilanne jäsenvaltioissa – ja toisaalta parlamentin näkemykset. Joskus puhutaan val- valtiollisesta toiminnasta, keskusjohtoisuudesta, toiminnasta, kun pyritään vähentämään kauppavajetta tai ylijäämää, markkinatalouden mukautusprosessit ja kuinka nämä vaikuttavat talouteen. Liberaaleilla on tässä suuren ongelma se, että tällainen politiikka on tuomittu epäonnistumaan – ja kilpailukyky on tärkeä asia. Ei sitä pidä jättää pelkästään fiskaalipolitiikan tehtäväksi. Nyt on nykykeskustelussa aliarvioitu sitä kysymystä, kuinka päästään teknologia- ja innovaatiokuilusta ohi. Täällä on aivan liian vähän puhuttu siitä, mitä on tehty tai voitaisiin tehdä tämän suhteen. Palkkapidettyvyydestä on puhuttu kriisialueilla ääriseudulla on jouduttu jo tähän, ja tämä on kielteisesti vaikuttanut kansalaisten elämään. Mutta kuinka saadaan aikaan kansainvälisessä kilpailuympäristössä sellainen tilanne, että nämä, maat nämä maat olisivat jälleen kerran kilpailukykyisiä, tähän ei päästä pelkästään makrotalouspolitiikalla. Ja koko tämä osa-alue on keskustelussa Euroopan unionissa ja jäsenvaltiossa on liian vähäisessä asemassa. Katsomme, että kasvu- ja vakaussopimus pitää jälleen elvyttää kaikki osapuolet täytyisi saada vapaaehtoisesti kasvu- ja vakauspaketin taakse ja pitäytymään siihen. ja tulee esittämään juuri tämän suuntaisia tarkistuksia. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Viegas puhuu ilmeisesti Gwen nimissä. Olkaa hyvä. Trago notas <clears throat> Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen lukenut mm, Paloma, joka nyt on Kiinan valtuuskunnan kokouksessa, niin olen laitanut tietyn viestin ja kerron sitä nyt teille lyhyesti. Ensinnäkin neoliberaalit politiikat edelleen eikään eivät pysty ratkaisemaan kriisejä. Työttömyys on korkealla tasolla, köyhyys lisääntyy. työtä tekevät köyhät ovat uusi väestöryhmä, joka kärsii köyhyydestä johtuen palkan leikkauksista. Tämä kaikki on tulosta tekopyhyydestä, koska näyttää siltä, että jotkut maat, jotka kärsivät säästöistä toisaalta ja näin eivät pysty investoimaan ja sitten leikataan niiltä myös rakennerahastojen rahoja. Erityisesti ajatellaan tässä yhteydessä Portugalia ja Espanjaa. Sitten e, e, euroalueen tavoitteita ei todellakaan pysty täyttämään. Tämä koskee moniakin maita. Maita eivät pysty pidämään kiinni vakuus- vakaus- ja kasvusopimuksesta. Toisaalta se säilyttää hyvinvointivaltio, siirtää verotustaakkaa työntekijöiltä pois mutta työ, samalla on sopi, työsopimuksia on heikennetty, työsuhteet ovat epävarmoja. Nämä tavoitteet kyllä ovat täysin täyttyneet. Tällaisia tavoitteita löytyy euron takaa ja kaikista näistä säännöistä, joita sanellaan eri maille. Sitten viimeinen asia, jonka ottaisin esille, voitaisiinko demokratisoida talouden hallintoa ja yrittää ottaa mukaan parlamentti? Tämä koko omistajuuden kysymys liittyy tähän. Ja kun ajatellaan, tar- ainoa tapa todella demokratisoida prosessia tapahtuisi tietysti niin, että annetaan mahdollisuus hallitukselle ja parlamenteille päättää omista politiikoistaan, mitä tulee kehi- maan kehittämiseen nämä sanat tämä viestin Paloma välitti minulle. Sitten Ernest Urtason uh, Kiitoksia paljon. Uskon, että mietintö pyrkii keskittymään investointeihin ja tämä on aivan soveliassa tapa toimia. Kiitän tästä esittelijää. Tässä sanotaan, että koulutuksen, ihmisen pääomaan ja tutkimuksen pitäisi enemmän saada investointeja. Tämä on aivan oikea tapa ajatellaan asiasta vihreätä. Me vihreät olemme vuosikausia sanoneet, että EU-politiikan pitäisi tehdä paljon enemmän investointien tukemiseksi, ja tässä suhteessa katsomme, että mietintö menee aivan oikeaan suuntaan. Toinen seikka on tyytyväinen siihen, että tässä viitataan siihen, että palkkoja ja työnormeja ei pitäisi heikentää. Tämä on hyvä huomio. Kaikki viittaukset taistelun sosiaalista syrjimistä vastaan ja eriarvoisuutta ja köyhyyttä vastaan ovat erittäin tärkeitä huomioita hienoa, että ovat siellä mukana. Tietystikin me toivoisimme niin ikään, että tunnustettaisiin se, että nykyiseen taloushallintakehykseen liittyy puutteita ja se on täysin epäonnistunut, tällainen ohjauskehys. Kuitenkin katsomme, että olisi vaikeaa löytää parempaa tasapainoa eri poliittisten toimien suhteen nykyisissä kehyksissä kaksi seikkaa, jotka ryhmäni haluaisi esittää kompromisseihin D ja B. Austa pitäen totesin, että toinen näistä kompromisseista viittaa siihen, että ympäristötavoitteista ja maankohtaisten suosituksenkin yhteydessä pitäisi pitää kiinni työvoiman verotuksesta siirtyvän kohti ympäristöveroja on asia, joka liittyy toisen kompromissiin. Tähän on nyt laitettu kohta kohdat äänestys. Toivottavasti nämä elementit eivät nyt eroa toisistaan. Niitä erota toisistaan, koska nämä ovat samoja kompromisseja, joista äänestettiin pari kuukautta sitten toisen asian yhteydessä. Marko Valli. Kiitos sitten Marko Valli. Kiitoksia Kiitän esittelijää äh, hänen työstään. Hän on yrittänyt äh, saada yhteisymmärryksestä parlamentissa aikaan tästä tärkeästä asiasta. Äh, tässä Euroopan parlamentti, kuten neuvosto, kuten Euroopan ja euroalue on hyvin jakautunut tässä asiassa. On vaikea saada aikaan yhteistä kantaa. Se usein johtaa heikennykseen syntyy tällainen iso könttä sen sijaan, että löytyisi määritelmä, jonka avulla maat pääsisivät ulos kriisistä. Tähän mietintöön ei valitettavasti otettu mukaan vahvaa kritiikkiä, joka liittyy komission epäonnistuneeseen politiikkaan, joka perustuu kolmeen pilariin, säästöpolitiikkaan, rakenneuudistuksiin ja yksityisiin investointeihin. Valitettavasti tämä resepti ei ole vuosien aikana vienyt meitä ulos kriisistä, vaan kriisi on vain vahvistunut sosiaalisesta näkökulmasta ja näemme sen myös vaaleissa äänestäjät menevät kohti ääriryhmiä. Tämä äh, on tämänlaisen epäonnistuneen politiikan syytä, jotta jatkamme yhä. Hyväksymme sen, minkä kritisoi sitä tällaisissa mietinnöissä, joiden pitäisi tuoda muutosta ohjausjaksolle. Meidän pitää nostaa esiin kaikki ne asiat, jotka ovat eh, väärin tässä ei kritisoida eh, epätasapainoja, jotka ovat aivan selviä, jotka näkyvät eh, valuuttaunionissa ja eurossa. Tässä ei kritisoida taloudellista epätasapainoa, jonka valuuttaunioni saa aikaan. Tarkoitan esimerkiksi liiallista ylijäämää joissain maissa, kuten Saksassa ja Hollannissa. Ja tämä on harmi, koska nämä ovat paljon vakavampia ja suurempia eh, päätasapainoja kuin toiset, jotka eh, tai aina nostetaan esiin esimerkkinä. Tämä komission tapa rangaista vaikeuksissa olevia heikkoja maita. Sen sijaan pitäisi parlamenttina olla rehellinen ja nostaa esiin äh, talous- ja valuuttaunionin todellinen heikkous, nimittäin tämä liiallinen ylijäämä joissain maissa. Ja toiset valtiot joutuvat alentamaan palkkoja ollakseen kilpailukykyisiä ja sitten syntyy tämä sosiaalinen kriisi, josta puhuin puheenvuoroni aluksi. Joten Tämä on jälleen kerran menetetty mahdollisuus parlamentille saada aikaan muutosta, menetetty mahdollisuus nostaa esiin niitä ongelmia, joita on valuutta- ja rahaunionissa. Tämä on menetetty mahdollisuus, koska aina puolustetaan uskonnonomaisesti euroa sen sijaan, että euro esitettäisiin ongelmana eikä niinkään ratkaisuna kaikkiin ongelmiin. Emme pääse ulos tästä kriisistä niin kauan äh, ja niin kauan tulemme tekemään tällaisia turhia kompromisseja, jotka eivät vie eteenpäin. Minun ryhmäni, kuten myöskin ECR-ryhmä, haluaisivat, että säännellyllä tavalla äh, hajoitettaisiin valuuttaunioni tai että olisi mahdollisuus erota valuuttaunionissa, jota eh, kriisissä olevat maat voisivat eh, käyttää, koska komission politiikka on epäonnistunutta. Meillä ei voi olla yhtä valuuttapolitiikkaa 18 maalle, joilla on erilaiset eh, korkotasot, sisäiset korkotasot ja sisäinen inflaatio jos tätä projektia jatketaan, niin se on hyvin vaikeaa ja on hyvin vaikea äh, myöskin saada aikaan eri eturyhmien kesken unionissa yhteisymmärrystä. Kun nyt katsotaan, että ihmiset kääntyvät ääriliikkeiden äh, puoleen, niin olisi parempi järjestäytyneesti hajottaa euro kuin että äh, tällaista epäonnistunutta politiikkaa harjoitettaisiin. Tämä on meidän kantamme. Toivottavasti Euroopan parlamentti ymmärtäisi tämän, koska kansalaiset alkavat ymmärtää tämän. Kiitoksia. Missä e Edustaja Mono e NFstä. eikö? No, siinä tapauksessa esittelijä saa vielä puheenvuoron. Mr. Chairman, and I thank again. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä ja muita kollegoja, jotka ovat olleet mukana mietintöä laatimassa. Kuuntelin tässä monia eri argumentteja, olen kuullut eri argumentteja prosessin yhteydessä. Monet ovat ihan kunnollisia ajatellen peruskritiikkiä vaikka euroaluetta kohtaan. Kuitenkin työmme tässä yhteydessä ei ollut palata, syy ei ollut palata alkuun, vaan ajatella tällaisia rajaehtoja, joita me työstämme ja tarkastelemme maakohtaisia suosituksia. Pitäisi saada aikaan ehdotuksia, suosituksia, kommentteja, jotta voitaisiin ajatella tästä vuosittaista politiikan harjoittamista merkityksellisellä tavalla. Minusta tuntuu siltä, että kun tarkastellaan investointien kannalta näitä suosituksia, niin ne ovat järkeviä, koska monet ongelmista, joita meillä on, tavallaan liittyvät investointeihin, jotka on jo mainittu. Ja nämä investoinnit eivät liity pelkästään euroalueeseen, ne liittyvät myös kapitalistiseen mm, markkinoihin myös USA. Jos me väitämme, että USAkin on tällainen ihan teemen valuuttayhteisö silloin viemme tätä argumenttia liian pitkälle. Tältä pohjalta katsottuna jos halutaan lisätä investointeja euroalueen sisällä marginaalisesti vuodesta toiseen, sekä julkista että yksityistä, niin se on tapa edetä ja parantaa elinoloja, taloudellista toimintakykyä, sosiaalista toimintakykyä koko alueella ja koko EU-ssa. Ja tältä kannalta katsottuna olemme yrittäneet saavuttaa kompromisseja, joita tänään olemme esittäneet. Tietenkään emme ole käsitelleet euroalueen perustavanlaatuisia eroja. Se ei kuulu tämän mietinnön toimialaan. Kun ajatellaan mietinnön aihetta, niin silti on, on mahdollista voida tehdä suosituksia, poliittisia ehdotuksia, jotka voivat myötä vaikuttaa siihen, että tämänhetkinen tilanne paranee on se sitten ihatellen tai alle sen. Ja tältä kannalta katsottuna olemme tehneet näitä tarkistuksia, joita nyt on käsitelty. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Ja todellakin kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille heidän tekemästään työstä. Uskon, että meillä on mielekkäitä, järkeviä kompromisseja. Niistä äänestetään tänään iltapäivällä. Voimme päättää aamupäivän kokouksen tähän. Kiitos paljon.